Buongiorno. Avanti, possiamo iniziare. Hyvää iltapäivää ja ei kun eteenpäin. Tervetuloa kaikille ja voin avata tärkeän workshopin, jonka aiheena on suorien tukien järjestelmä, kohdentaminen ja uudet jakuperusteet tulevassa YMPssä. Tämä on nyt toinen näistä workshopeista ja tarkastelee hankalia kysymyksiä tässä uudistuksessa. Eli eh, suoret tuet ja sitten niihin liittyvät kohdentamistoimet ja uudet jakuperusteet. Toivottaisin tervetulleeksi tässä professori Alan Swinbankin Readingin yliopistosta, joka tulee omat näkemyksensä asian esittämään. Sen jälkeen sitten käymme keskustelua aiheesta ja professori voi keskustelun päätteeksi vastata ja kommentoida. Ja komissiosta herrat Bouchard ja Borsman ovat paikalla ja annan tässä saman tien puheenvuoron professori Swinbankille. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman, uh, for those words. Kiitos tästä johdannosta. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. On hyvin hauska tulla tänne tänään puhumaan iltapäivällä. Minulla on PowerPoint-esitys, mutta valitettavasti siellä on muutama, eh, muutama sellainenkin kuva, jotka ei välttämättä nämä graafiset kuvat näy kaikille, mutta katsotaan, miten, mitä voimme tehdä. Mitä minä olin ajatellut tehdä niin oli tässä, tästä eh, uudesta suorien tukien järjestelmästä kysymys. Minä en ole tullut tänne iltapäivällä eh, eh, kertomaan teille, mitä, mitä YMP pitäisi olla tai mitä sitä pitäisi ajatella, vaan me puhumme vain nyt näistä ehdotuksista, joita on tehty. Täytyy muistaa, että ehdotukset on jo tehty ja on aivan varma, että niistä keskustellaan. On varmasti syytä myös sanoa, että täällä on erillinen, eh, erillinen tiedote sitten näistä viherryttävistä osista, jotka liittyvät suoriin tukiin. Mutta minä en erityisen paljon tästä viherryttämisestä puhu, vaikka täällä pari-kolme kommenttia siitä onkin. Ja sillähän on VTOssa on, on sitten siihen liittyvää asiaa. Mistä minä aion puhua, niin tässä on tämä rakenne. Tässä on muutamia johdantoosan kommentteja, josta haluaisin puhua näiden suorien tukien vaikutuksesta ja sitten menisimme enemmän tähän substanssiin myöhemmin. Tämä suorien tukien järjestelmä, joka meillä on YMPssä, on, se on aikamoinen ad hoc rakennele, joka alkoi noin 20 vuotta sitten. Ja tässä aikojen myötä tässä käsite on muuttunut. Täällä on tällaista konsep... E, tässä on ensin ollut kompensaatiosta kysymys ja nyt se on tällainen perustulomalli tuottajille. Ja nyt on tarkoitus, että, että tämä tulotaso, että siitä huolehditaan ja, ja korvataan se, se, kun tukihinnat laskivat silloin aikanaan. Ja 2003 tehdyssä uudistuksessa huolehdittiin siitä, että suorien tukien maksaminen jatkuisi ilman mitään pakkoa tuottaa eh, tiettyä määrää. Ja nyt tällaiset tuotannosta irrotetut tuet ovat hyvin tärkeä osa eh, eh, osa maatalouspolitiikan tukia 2012 se on 70 prosentin tasolla. Ajattelin kertoa teille joitakin ajatuksia näistä suorista tuista, mitä ne vaikuttavat. Minä nimittäin olen eh, huolissani niiden vaikutuksesta tässä politiikassa. En usko, että niillä on mitään kestävää eh, merkitystä tuottajille, koska täällä on eh, maanviljelijöiden toimia. Ja minun mielestäni nämä suorat tuet saattavat heijastua korkeampiin hintoihin ja korkeampaan maan hintaan. Ne ovat yksilölle hyviä, mutta ajan myötä niistä tulee ongelmia tälle koko sektorille. Ja kun katsotaan näitä kirjanpitoa, niin tuo huomataan, että maanviljelijöiden tulot ovat hämmästyttävän paljon eh, riippuvaisia näistä suorista tuista. Ja tämä tietenkin on ongelmallista uusille eh, viljelijöille, jos he haluavat tulla alalle ja ostaa maata tai vuokrata maata, niin tämä myyjä tai, myyjä tai vuokraaja tietää hyvin tarkkaan, eh, minkälaisia suoria tukia uusi yrittäjä voi saada, ja tämä sitten näkyy eh, kustannuksissa. Tämä on minun perusfilosofiani, kun mietin tätä suorien tukien järjestelmää eräällä tavalla ne eh, ikään kuin tuomitsevat eh, eh, tällä maataloussektorin tällaiseen inflatooriseen kierteeseen, kun kaikki tietävät, tietävät se on tällainen noidan kehä tässä tukiviidakossa. No mitä niillä sitten on, mihin niillä on pyritty? Komissio on tehnyt monenlaisia tekstejä tästä asiasta ja Minun täytyy sanoa, että on hyvin vaikea löytää eh, hyvin selkeä määritelmää siitä, mihin tarkoitukseen nämä ovat tarkoitetut. Tuotannosta irrotetut eh, tuet eh, ovat tulotukea, ja, jotta voidaan tuottaa niitä tuotteita, joita Euroopassa käytetään. Euro... No, kyllä on varmasti totta, että jos katsotaan perussopimuksia, on olemassa tavoite, jonka mukaan säällinen tulotaso on sallittava eh, ihmisille, jotka ovat eh, maatalousalalla työssä. Ja se tietenkin liittyy kiinteästi siihen, miten YMP on kehittynyt viime aikoina. Mutta taloudessa aina huolehditaan tuottavuudesta, mutta sitten reiluus on aivan toinen asia ja, ja tällainen reiluus on reiluutta minun mielestäni. Se, tässä puhutaan, että maatalousyhteisössä eläminen olisi siedettävällä ta- tasolla – E, eli kunhan ihmisiä on myös palkollisia maataloussektorilla, toiset omistavat maata, niin en ole aivan varma, että tiedänkö ja tietävätkö päättäjät, että mikä tämä maatalousyhteisö sitten on. Ja pyritään siis tämän määritelmän mukaan lisäämään yksittäisen ihmisen ansioita e, maataloussektorilla työskentelevillä. Euroopan unioni ja Euroopan parlamentti on monen kertaan todennut, että maataloustulo on alemmalla tasolla kuin muilla. E, täällä 2011 päätöslauselmassa todettiin, että työyksikön hinta on 40 prosenttia alempi maataloustyössä. Yksi johtopäätös, mikä komissio tekee, on, että jos tämä tulotaso on näin matala, niin on tarpeen tukea edelleenkin maataloustuottajia. Mutta tästä voitaisiin tehdä toinenkin johtopäätös. Meillä on ollut 20 vuotta suoria tukia ja 30 vuotta sitä ennen maatalouspolitiikkaa, eli 50 vuotta yhteensä tällaista politiikkaa, joka ei ole toiminut. Pitäisikö meidän miettiä uudelleen, miten politiikka toimii, jos nämä luvut ovat todellisia? Ovatko nämä kuitenkin sitten todellisia lukuja? Tulot kaupallisesta maataloudesta, ovatko nämä nyt oikeat luvut? En tiedä, onko meillä oikea kuva asiasta. Vaikutusten arviointi Tutkimuksessa komissio toteaa, että vertailuja ei ole kotitalouksien suuntaan. Eli jos puhutaan kaupallisesta maataloudesta, niin ei voida sanoa, että maataloustuottajien kotitaloustulot olisivat alhaisemmat kuin muilla sektoreilla. Sitten kun katsotaan, miten tämä järjestelmä toimii, Täällä ei ole mitään yritystä antaa tukea niille, niin, niin, jotka sitä nyt tarvitsevat. Tässä nyt ei välttämättä näy niin selvästi kaikki nämä numerot. Mutta tässä on kuitenkin UK näiden tukien jakautuminen. Täällä on punaiset pylväät ovat tuen saajia – ja sitten kulut, menot ovat nämä siniset pylväät. Ensimmäinen pylväs on 0-500 ja sitten se jatkuu, kunnes oikealla reunalla on 500 000 euroa tämä summa. Mikä viesti tässä nyt sitten on? Jos on vähemmän kuin 5000 on tämä raja, niin 44 prosenttia saa vähemmän rahaa. Ja sitten kun täällä on 150 000 raja, niin sitten huomaatte, että nämä hakijat, tämä suhde on aivan toisenlainen. Siellä on 9 prosenttia näistä tuista tässä pylvässä. Kaikenlaisia olosuhteita tänne taakse kätkeytyy, mutta mitään loogista yhteyttä ei vaikuta olevan e, sille, että pitää e, maataloustuke, työtuloa tukea tällä tavalla. Puhutaan sitten yleishyödyllisistä tuotteista. Mitähän se tarkoittaa? tuntuu siltä, että täällä on kolmen tasoisia asioita tässä määritelmällä. Puhutaan perushyödykkeistä, ja tässä sitten tasaveroiset säännöt ja ympäristön huomioon ottaminen liittyvät tähän asiaan, mutta kysyn, että mitä varten tämä on, miksi pitää maanviljelijöille maksaa tästä lain noudattamisesta, jos tämä on asia, joka kuuluu maatalouteen. Kyllähän tämä kuuluu muuhunkin teollisuuteen, tällainen periaate. En tiedä, mitä varten maan, maataloustuotteille pitää maksaa siitä, että he noudattavat lakia. No sitten tämä monialaisuus, monitoiminnallisuus, sosiaaliset, kulttuurilliset seikat, jotka ovat tärkeitä muulle yhteiskunnalle. Täällä on kysymys arvoista, mutta eivät ne mitään markkina-arvoa tuota. E, ja tuntuu, että, että tässäkin ajatellaan, että siitä pitää maksaa. Suorien tukien e, tämän monitoiminnallisuus, tässä on altruismista kysymys, eikä, eikä, eikä sitä voida suoraan näin tähän yhdistää. Kolmas asia on sitten on se, että me ajatuksessa me maksamme ruoan turvallisuudesta. eurooppalaisille tuottajille täytyy maksaa korkeampaa tukea, koska mielletään, että heidän ruokansa on turvallisempaa kuin tuontiruoka. No, jos, jos tänne tuodut elintarvikkeet eivät ole turvallisia, niin eikö meidän pitäisi tehdä sille asialle jotain, eikä päinvastoin? Eihän sellaista elintarviketta saisi markkinoilla myydä, mikä ei ole turvallista komission ehdotus on hyvin monimutkainen eh, kokoelma eh, asioita. Minulla ei ollut eh, mahdollisuutta tässä mm, asiakirjassa kaikkia ottaa esiin, enkä voi tässäkään sitä käydä läpi, mutta muutamia asioita haluaisin kuitenkin tuoda esiin ne, mitkä tässä on lueteltu. Ensinnäkin budjetti, suorentukien budjetti. Komissio on hyvin pitkälle mennyt siinä, että mm, se on huolehtinut budjetin olevan saman suuruinen vuoteen 2020 asti. Eli kyllä tämä sitten käytännössä tarkoittaa sitä, että budjetti niukkenee samoin kuin muillakin sektoreilla. Kuitenkin tämä vanha järjestelmä on vain siirretty uuteen vaiheeseen. Siis tämähän on poliittinen päätös, eikä ekonomisteilla ole siihen mitään sanomista. Ei tässä ole kysymys siitä, että, että laaditaan politiikkaa ja sitten etsitään sille varoja, vaan tässä lähdetään toisesta päästä. Ensin määritellään budjetti ja sitten katsotaan vasta politiikkaa. Minusta vaikuttaa siltä, että komissio ja te eh, parlamentaariko tarvitsette B-suunnitelman. Tiedän, että julkisesti siitä ei ole halua puhua, eh, koska tämä 20 prosentin eh, leikkaus on hyväksyttävä, mutta valtiovarainministerit siis päättivät 20 prosentin leikkauksesta – ja monivuotisessa suunnitelmassa on myöskin näitä asioita. No, jos tällainen romahdus tulee, niin, niin mitä tehdään? Poistetaanko pilari kaksi ja pidetään yksi pilari, yksi pilari voimassa vai leikataanko ykköspilarista? Teidän täytyy päättää, että mitkä teidän preferenssinne ovat sitten, jos tällainen leikkaus tulee eteen. On ehdotettu uusjakoa jäsenten kesken. Tämä on aika monimutkainen kaava. Jos on alle 90 prosenttia keskimääräisestä eh, tuotosta, niin, niin tässä nyt sitten käytetään jälleen tätä reiluuskäsitettä monen kertaan keskustelussa. Jälleen kerran tässä on poliittinen lähestymistapa, jonka komissio on valinnut, mutta onko se Onko tämä oikein niiden maiden osalta, joilla nämä maksut ovat alle keskiarvon ja miten sitten keskiarvon ylittävät maat, miten ne suhtautuvat? Minulla ei tähän nyt ole vastausta. Tässä, mitä minä katson näitä asiakirjoja, ei ole minkäänlaisia perusteluja tälle eh, allokaatiolle. Nämä ovat eh, tällaisia yleishyödykkeitä ja mitä, mitä on tapahtunut, eh, niin tässä vain yritetään tehdä asia poliittisesti hieman hyväksyttävämmäksi. Tämä on eurooppalainen suorien tukien järjestelmää, jos, jos sitä, sehän täytyy määritellä. Sitten viherryttämistoimet. 30 prosenttia rahasta, joka, joka jäsenvaltioista jaetaan, niin se pitäisi 30 prosenttia laittaa tähän viherryttämiseen. Minun mielestäni tämä on hieman sekavaa on aika naivia ajatella, että on tällainen perusmaksu ja sitten viherryttämismaksu. Mutta kun tekstiä katsoo tarkemmin, niin huomaakin, että siellä on vain yksi, e, yksi maksu, jossa on kaksi osiota. E, eli näitä kahta eri osakomponenttia ei voi hakea eri, erikseen. Jos e, jos esimerkiksi on ei-luomuviljelijä, niin pitää olla kolme eri viljelykasvia eh, viljelyssä. Näitä ei ole jaettu kansallisesti eikä alueellisesti, eikä täällä ole mitään objektiivista kriteeriä. No tietenkin on olemissa näistä näkemyksiä näistä ympäristöhyödyistä, mutta on hyvin vaikeaa linkittää näitä, näitä saatuja tukia e, niihin ympäristöhyötyihin, joita oletetaan syntyvän. Vaikutusten arviointi, niin 41 euroa per hehtaari, se on aika paljon e, tulee e, Euroopassa on myös sellaisia tuottajia, joita, joita tämä et, eivät pääse tälle kustannustasolle. Joillakin alueilla, jotka ovat jääneet jälkeen, niin saattaa olla alueita, jotka ovat paljon alle tämän yleisen maksutason. VTOssa myös suuria ongelmia on, on tässä asiassa ollut. No sitten aktiiviset tuottajat. Tässäkin yritetään saada politiikkaa eh, enemmän hyväksyttäväksi kansalaisten silmissä ja myöskin tyydyttää tilintarkastustuomioistuimen näkemyksiä. Taloustieteilijänä en näe mitään syytä sille, että omistaminen vaikuttaisi maan käyttöön. On aivan oikeita tiloja, jotka ovat järjestelmässä. Siis joskus tässä tulee erilaiset säännöt sovellettavaksi. Minä en itse ole maataloustuottaja, minä olin yliopiston professori. Ja meillä oli 600 lypsylehmän suuri, suuri maatila yliopistolla hoidossa ja siellä oli paljon viljelyalaa. Ja tämäkin, kyllä tämäkin tila osallistui monitoiminnallisuuteen maataloussektorilla, mikä täällä on ollut esillä. niin tässä oli vain viiden prosenttia yliopiston tuloista tuli tilalta, mutta kyllä tämähän ei siis, yliopisto ollut tällainen aktiivinen maanviljelijä tai maataloustuottaja. On hyvin vaikea nähdä, miten tämä järjestelmä voi, voidaan luoda sellaiseksi, että olisi tällainen tuotantopakko. näistä, on paljon sääntöjä näistä tukien leikkaamisesta, pienistä tiloista, uusista viljelijöistä. Nämäkin ovat mielestäni poliittisia valintoja, eivät niinkään taloudellisia. Ja Euroopan parlamentissa tietenkin on kykyä tästä asiasta päättää. Minä itse en näiden, näiden käsitteiden takana, mitä tässä on, niin en näe mitään taloudellista järkeä. Tässä kuitenkin on näen sen, että tässä on tällaisia rakenteita, rakenteellista estettä uudistuksille, jotta olisimme kilpailukykyisempiä e, uusille alalle tulijoille suorat tuet e, ovat hankala asia. Tässä puututaan vain näihin oireisiin, ei ollenkaan oikeisiin asioihin. Tässä on nyt sitten taas sellainen kalvo, jota te ette näe. Tämä on VTO paperi. Tässä on EUn ilmoitus VTOlle kotimaisesta tuesta. Tämä on ollut 95-96 alkanut järjestelmä. Ja 10 päivää sitten tarkistin, että 2007-2008kin on, on mukana. Täällä on sitten tämä keltainen laatikko joka on tällainen vääristäväksi katsottu. Sitä pitäisi hillitä. Sitten on sininen laatikko, joka vääristää vähemmän tilannetta ja sitten on tämä vihreä laatikko. No mitä tässä on tapahtunut aikojen kuluessa? Tässä on keltaisesta laatikosta siirtynyt painopiste siniseen ja sitten kun näemme 2003 jälkeen, niin tästä keltaisesta on siirrytty vihreään laatikkoon. Jos te katsotte näitä Jos te katsotte tätä viivaa tässä näin, niin te huomaatte, että AMS-sitoumukset eivät oikein täyty Siis nämä AMS-sitoumukset ovat 72,2 miljardia vuodessa. Jos nyt Dohan kierroksessa päästään tulokseen, no tähänkin vähän kyynistä suhtautumista varmasti on, koska on paljon ihmisiä, jotka epäilevät, että sellainen koskaan tulee, niin e, tämä 70 prosentin ehdotus, mikä nyt on näissä niin jos, jos tämä AMS-sitoumus pidetään voimassa, niin EUn osa olisi 21,7 miljardia. Ja, ja sama AMS ilmoitettiin 2007-2008 12,4 miljardin tasolle. Ja tässä nyt näyttää siltä, että Dohan jälkeisen ajan menemme edelleen alemmaksi. Suorien tukien järjestelmä vihreässä laatikossa vuosina 2007 e, siis SPS SAPS oli 27 2008 34,5 miljardia. Tässä komission että jos tämä SPS ja SAPS palautetaan tänne AMS, niin tässä tulee ongelmia. Miten me voimme siis uskoa siihen, että nämä suorat tuet todella kuuluvat tähän vihreän laatikon sfääriin? VTOn jäsenten täytyy itse tehdä nämä ilmoitukset. Siellä ei ole mitään sihteeristöä, joka tarkastaisi, että okei, tämä kuuluu siihen ja siihen laatikkoon. Mutta muut VTOn jäsenet voivat haastaa sen, mitä EU tekee ja, ja puuttua tulevaisuudessa tähän asiaan. Sitten tietenkin silloin tulee tämmöinen riita-asia ja sen tuloksesta ei sitten riitojen ratkaisupaneelista, sitä ei voi tietää, minkälainen tulos syntyy jos käydään mm, katsomaan, mitä nämä vihreän laatikon vaatimukset ovat. Vihreän laatikon politiikan vaatimukset ovat sellaiset, että mahdollisimman vähän pitää olla tuotantoa ja markkinoita vääristäviä elementtejä. Aina silloin tällöin Euroopan instituutiot antavat sellaisia lausuntoja, jotka saavat meitä ihmettelemään, että vaikuttavatko nämä tuotantoon 7. heinäkuussa 2010 todettiin, että e, taloudellinen ja sosiaalinen maa Talousmalli sitä pitää tukea, jotta saadaan perusruokatarvikkeita eurooppalaisille. En oikein tiedä, mitä tällainen julkilausuma tarkoitti. Oletan kuitenkin, että Euroopassa tuotettaisiin enemmän ruokaa. Se, että kilpailukykyisesti tuotetaan korkealaatuisia ruokatarvikkeita ja varmistetaan se, että maataloustyöpaikkoja on läpi EUn. Minä olin Brasiliassa ja, ja, ja ajattelin, että Brasilia voisi haastaa vihreän laatikon politiikan VTOssa – Eli miten tämä nyt sopii tähän vihreän laatikon Sitten on erityiskriteerejä. E, eli jos tässä nyt irrotetaan tuki tuotannosta, niin menemme alakohtaan 6D. Niin tässä on näin, että jos, jos näin toimitaan, kuten tässä kohdassa, niin täytyy nämä oikeudet, tukioikeudet pitää aktivoida vuosittain, jotta ne ovat tukikelpoisia edelleen kautta maatalousmaan. Niin, tuotantotekijät sidotaan tuotantoon tämän peruskauden jälkeen. Sitten kun puhutaan aktiivisista tuottajista ja viherryttämistä, niin tämä tulee vielä vaikeammaksi. 6e kohdassaan, että mitään, mitään tuotantoa ei vaadita, jotta tukia saataisiin. Eli itse asiassa tässä näyttää siltä, että VTO haluaa epäaktiivisia tuottajia. Jos tässä nyt sitten on avoimuutta, miten nämä asiat saadaan VTOssa läpi ja, ja, ja miten todistetaan paneelille, että ei täällä vaadita minkäänlaista tuotantoa. Palatakseni viherryttämiseen tavalliset viljelijät, e, jotka tuottavat kolmea lajiketta, niin miten tämä nyt sitten todennetaan tässä. Jos viherryttämiseen on olemassa yksi maksu ja jos siinä on yksi kahden maksun sijasta, niin tämä viherryttämismaksu, se, se ei voi mitenkään enää mahtua vihreän laatikon piiriin. ympäristöohjelmien tuet ovat sellaisia, että ne muistuttavat tätä viherryttävää komponenttia. Ja tässä pitäisi olla selkeästi määritellyt hallituksen ympäristö- ja suojeluohjelmat, ja niiden pitäisi riippua siitä, kuinka erityisolosuhteet täytetään – ottaen huomioon myös kaikki metodit ja täällä sanotaan edelleen, että tämän tuen pitää rajoittua siihen tulo, tulon menetykseen. No, joka tapauksessa aikaisemmin, mitä minä äh, äh, sanoin aikaisemmin, niin kaksi-kolme kertaa niin paljon on, on maksettu No onko tällä sitten merkitystä? Eh, kuten sanoin, niin keltaisessa ja vihreässä laatikossa on eh, hyvin paljon sellaisia asioita, joita voidaan haastaa. On hyvin epätodennäköistä, että kukaan VTO-jäsen lähtisi tälle tielle. Eh, jos kuitenkin Dohan paketista sovitaan niin silloin tällainen haaste tulisi eteemme ja menisikö sellainen sitten läpi? E- emme tiedä sitä, mutta nämä asiat on syytä pitää mu- muistissa. No aika paljon tähän nyt meni aikaa, mutta täällä on vielä tällaiset suositukset. Ei tarvitse kirjata paperille, mitkä, mikä teidän B-suunnitelmanne on, mutta mutta ehkä pitäisi ykköspilariin keskittää nämä vähennykset mieluummin kuin kakkospilariin. Miksi ei 30 prosenttia tuesta, miksei sitä voisi panna kaksi, kakkospilariin? Siellä olisi tällaista rakenteellista mm, toimintaa, joka liittyisi tulokseen ja sitten voitaisiin räätälöidä ohjelmia, jotka sopisivat edellytyksiin paremmin. Ja jos tätä rahaa ei voida kakkospilariin siirtää, niin miksei varmistettaisi sitä, että viherryttävä elementti olisi täysin erillinen tästä perustulotuesta. Tällä tavalla tuottajat voisivat saada enemmän harkintavaltaa eh, sen suhteen, miten määritellään tämä viherryttävä osio. Sitten aktiivinen tuottaja. Siis eh, tässä on, on tuotannosta ero, eritety, erotetusta tuesta. Eh, nyt tällä hetkellä minä en usko, että tässä nyt kuitenkaan on viimeinen uudistus. Kyllä tämä sektori tulevaisuudessakin kohtaa haasteita viisi, viiden vuoden päästä edelleen kuluttajat kysyvät, veronmaksajat, että mihin veronmaksajan rahat menevät ja hallitukset epäilevät, että vääristääkö tämä kilpailua. Ei, tässä on nyt yksi YMPn uudistus, mutta pitäisi ajatella tulevaisuutta jo nyt. Jos YMPn tavoitteena on ollut tukea tuottajia 50 vuotta, niin miksi maataloustuotannossa edelleen on ongelmia? Mitä varten YMP on olemassa? Kiitos puheenjohtaja. Grazie, professor. Kiitokset, professori Swinbank. Varmasti tältä pohjalta syntyy mielenkiintoinen keskustelu ja siirrytäänkin puheenvuoroihin saman tien. Kanjete saa ensimmäisen puheenvuoron ja sitten Dornan sen jälkeen. Olkaa hyvä. Eh, paldies priekšsēdētāja Kiitos puheenjohtaja. Minä tahtoisin kiittää tästä hyvin kiinnostavasta esityksestä. Tästä syntyy myös toki kysymyksiä. Tässä on paljon analyyttisiä väitteitä esitetty, mutta kuitenkin täytyy muistaa, että maatalous on muista talouden aloista poikkeavaa. On kohtia, joista olen samaa mieltä esimerkiksi siinä, miten suoria tukia jaetaan unionin sisällä maatalousuudistuksen täytyisi taata se, että tasapainoisesti voidaan kilpailla unionissa ja luoda työpaikkoja. Nykyjärjestelmään kyllä vaikuttaa hyvinkin pirstaloituneeseen järjestelmään unionissa. Meidän täytyy näin päästä vähimmäiskynnyksestä ja ylimmäiskatosta, enimmäiskatosta suorille tuille yhteisymmärrykseen jotta yksikään maanviljelijä ei voisi saada liian alhaista summaa eikä myöskään liian korkeaa summaa. Mietin näitä komission esittämiä välineitä ja keinoja, joiden kautta voidaan toimia. Sellaiset valtiot kuten Latvia ovat ajautuneet siihen tilaan, että viljelyt maapinta-alat ovat aika pienet, tämä 50 prosenttia on aika suuri ja tuo metsäala on aika valtava, yli 50 prosentin ja sen takia tässä täytyy ottaa myös eriyttäviä tekstejä mahdollisuuksia mukaan aluekohtaisesti. Minä olen samaa mieltä esittelijän kanssa, niin kun hän arvostelee komission epätasapa-arvoisuuksien korjausmenetelmää. Laskentaperuste on epätasa-arvoinen. Se perustuu siihen, että suurin mahdollinen määrä varoista otetaan ensimmäisestä pilarista ja ajaudutaan siihen tilanteeseen, että ei olisi liikaa voittajia eikä liikaa häviäjäkään. Se olisi tuo paras tavoite. Tässä täytyy miettiä puolueettomia kriteerit, ähm, esimerkiksi käytetty pinta-ala ja myös mahdollisesti käytettävä pinta-ala, samoin kuin tuotanto, kustannukset ja työvoimakustannukset ne ovat puolueettomia kriteerejä ja meidän pitäisi ottaa huomioon se kritiikki, jota tässä tutkimuksessa on esitetty ja erityisesti pureutua niihin kysymyksiin, jotka meille esitetään kansallisyhteiskunnan puolelta. Kiitoksia. Dorfman Stönhoff sen jälkeen. Olkaa hyvä. Kiitos professori Spinbank tästä esittelemästä, joka oli varsin kiinnostava ja riittävän provokatiivinen, jotta pysymme hereillä tässä iltapäivän tunteina. lähden lopusta liikkeelle, koska olen ihan samaa mieltä, kun sanoitte, että nyt jo on mietittävä, mitä haluamme saavuttaa uudistusten suhteen viiden kuuden vuoden kuluttua. Ja kun tähän vielä yhdistetään provokatiivinen, hieman provokatiivinen ehdotuksen. Niin miksei ensimmäisen pilarin rahoja voitaisi ottaa, ainakin nostaa ne siirtää niitä kakkospilariin ja sitten saada aikaan hyödyllisiä ympäristöohjelmia eikä puhuttaisi ensimmäisestä pilarista viherryttämisestä niin kuin nyt tehdään. Uskoisin, että jos näin tehtäisiin, oltaisiin menossa oikeaan suuntaan. Viiden ja kuuden vuoden kuluttua kuitenkin jouduttaisiin taas kysymään, millä perustellaan maksut ensimmäisessä pilarissa. Ja taas olisi mietittävä jotain uutta, niin kuin viime kerralla keksittiin täydettävät ympäristöehdot ja nyt sitten viherryttäminen. Ensi kerralla pitäisi taas kekata joku uusi juttu. Tullaan tällaiseen eh, noidankehään. ja olisi varsin todennäköistä, että turvallisempi tie olisi menetellä tässä toisen pilarin kautta. Minun lempiaiheestani, eli kysymyksestä jaosta jäsenmaiden sisällä, ette sanoneet mitään. Ja tässä on mainittava lukuja aina uudelleen ja uudelleen. Esimerkiksi omasta kotimaastani puhuttaessa, kun katson aluetta, joka saa eniten eh, keskimääräisesti noin 550 äh, euroa hehtaarille. Ja sitten kun katsotaan vielä sektorikohtaisesti asiaa ja tiloja siis äh, vuosituhannen alussa, kun laskettiin nämä sidotut, äh, esimerkiksi tällainen teho nautojen tuotanto oli mahdollista saada tuhatkin euroa hehtaarille. 719 sai riisin tuottaja samalla alueella ja sitten esimerkiksi eh, muut viljelijät saivat 400 euroa hehtaarille riippumatta siitä, mitä viljelee, esimerkiksi mitä toimintaa harjoittaa tänä päivänä. Ja sitten oman alueeni tuottajat, jotka saavat 550 eh, euroa hehtaaria kohden. Ja tällä tavalla asia ei oikein toimi. Eli markkinavääristymätilanteita syntyy maan sisällä, joudutaan epätasapainotilanteisiin ja tärkeää olisi, että näihin puututtaisiin. Koska muutoin ajetaan kyllä päin seinää, se on ihan selvä. Meidän on puututtava näihin epä, kohteluihin eri tuottajien ja viljelijöiden välillä yhden maan sisällä. Ja meidän tulisi löytää ratkaisu, jossa ei sanota, että kukin alue jollain tavalla alueellista asiaa, koska on hyvin todennäköistä, että aluekohtaisesti ehkä voitaisiin sitten ongelma ratkaista, mutta ei alueiden välisesti sitten. Ja siksi olisi tärkeää, että Euroopan unionin tasolla on tämäkin asia mielessä pidettävä ja mietittävä järkevää ratkaisua ongelmaan. Kiitos. Stojanov äh, ja sitten Anju sen jälkeen. That's much appreciated, Mr. Chairman. that was an excellent thought provoking. Kiitoksia. You're not looking at me. I'm, I'm complimenting you. I'm over. Minä olen kyllä esittämässä nyt ihan vain hyviä kommentteja teille. Tämä oli oikein hyvä esitys ja oli korkea aika meidän kuulla jotain tällaista. Minkä tahansa muotoinen tuki, jos se menee väärille ihmisille, päätyy tietysti maanomistajille ja minä tässä nyt omistan tällaisen maatilan ja sitten voi nostaa vuokria eikä siitä itse viljelijä hirveästi hyödy ja Euroopan unia nyt ei tietysti ole ainoa, joka tukee näitä maataloutta. Myös Japani, Yhdysvallat, Kanada, kaikki muut tukevat omaa maatalouttaan. Ette maininnut tätä ehkä tämä olisi pitänyt mainita, Euroopan unioni eh, ei ole ihan yksistään tässä kerhossa, mutta me kuitenkin yksiksemme toimimme tässä asetuskentässä tämä alkaa mennä vähän liian överiksi. Eli meillä nyt on esimerkiksi IPCC, kaikki tällaiset karjan kasvatukseen liittyvät asetukset. Tällaisia ei ole muualla niin paljon olemassa. Eli tässä kaikki muut ovat kilpailukykyisempiä kuin me. Ja Ja sitten meillä on tämä ruhojen polttopakko. Niitä ei saa haudata. Ja... Then you've got the working time directive. Sitten meillä on työaikadirektiivi. Tämä on, sitä ei ole pantu hyvin täytäntöön. Sitten on tietenkin kasvinsuojelusäännökset. E, siellä on monenlaisia vähäisiä kasveja jos ihmiset käyttävät niihin kasvinsuojeluaineita, niin se ei ole mahdollista, koska tämä rekisteröintijärjestelmä on niin monimutkainen. E, me emme voi ollenkaan e, voi, voi näitä käyttää, me joudumme, joudumme siis tuomaan niitä rajan yli sitten, kun itse emme voi viljellä. E, nämä tietyt tuotteet on kielletty mm, EU-ssa, mutta ei muualla. Mitä sitten kalajauhoon tulee, on, on hyvin on todellakin niin, että sivusalit kaadetaan mereen ja heitetään paljon pois kalaa. Muualla ne käytetään rehoksi. Te kysytte kaksi kysymystä. Miksi täällä on eh, tämä ongelma? Vähin, vähittäismyyntisektori on tässä mukana se on, vähittäismyynti on kasvanut vaikka kuinka paljon tämä tuottavuus ja maanviljelypuolella, tuottajapuolella se ei ole kasvanut. Meillä on hyvin paljon sellainen mm, politiikka, koska maanviljelijät kokevat, että he eivät voi kehittyä, koska se haittaisi järjestelmää. Mitä tämä YMP, mitä varten se on luotu? E, se on se, sellaista politiikkaa, joka luo ylituotantoa. Mehän emme tiedä, miten, mikä tuotto on. Joskus tulee tonni hehtaarilta, joskus neljä tonnia. Ja se, että hintoja painetaan alas. Ja no sitten tällaisen hyvän kauden jälkeen tulee kuiva vuosi ja käy toisinpäin. Kiitos esityksestä. Grazie, onorevole Agnew. Adesso... Kiitokset. Ja sitten Stojanov, olkaa hyvä. Благодаря, господин председателю. Даже до известна степен се радвам, че колегата Агнио така ме Kiitos puheenjohtaja. Oli hyvin kiinnostavaa kuulla se, mitä Agnew sanoi. Hän tietysti hyvin yksityiskohtaisesti voi tätä maatalousasiaa selvitellä. Ja minä nyt omassa esityksessäni tai omassa puheenvuorossani puuttuisin siihen, miten äskeisen esityksen ymmärsin me näistä suorista maksuista. Suoret maksut vaikuttavat olevan kauhea pakko ja voima, joka tuhoaa koko unionin maatalouden. Eli se on ikään kuin kaikkein pahin tässä järjestelmässä. Kuitenkin hyvin tärkeä asia tässä esitettiin. Siihen jo kolleganikin viittasi. Kyse on Euroopan maanviljelijöiden ehdoissa, jotka heidän täytyy täyttää, ja sitten taas muiden valtioiden maanviljelijät, joiden täytyy tietyt ehdot täyttää. Nyt tässä ei kannata yksiväristä kuvaa vain maalata tästä järjestelmästä ja tuen jakamisesta. Unioniviljelijöiden asetetut vaatimukset tähtävät siihen, että tuotettaisiin parempilaatuista ruokaa muut eivät välttämättä kiinnitä huomiota tähän tai eläinten hyvinvointiin. Sitä ei välttämättä liitetä hyvi, hyvään laatuun, ruoan laatuun, mutta kyllä me näin ajattelemme, jos eläin on kuollut hyvissä olosuhteissa. Tuotekin voi olla paremmanlaatuinen. Eli näin me nyt haluamme muistuttaa siitä, että valiokunnassa on keskusteltu asiasta, mutta harva on maininnut tämän hyvin tärkeän mainitsemani kysymyksen. Ja sitten maailman kauppajärjestöstä, Agnu kollegani jo mainitsikin tästä, on hyvin tunnettua, että maat tukevat omaa maatalouttaan. Mikä tahansa valtio toimii tällä tavalla. Jos me nyt sitten ryhdymme tästä syyttelemään toinen toisiamme maailman kauppajärjestössä epätasapainoisuuksista ja epätasa-arvoisesta kohtelusta, emme pääse puusta pitkälle, koska muut valtiot sitten vain liittyvät tähän syytösten kuoron eikä kukaan ota oikeita asioita esille. Näin meillä on syytä miettiä tuota maailman kauppajärjestöä, mutta ei liikaa huolestua. Kuitenkin huomauttaisin, että Euroopan maanviljelijöiden tulevaisuus ei voi mistään epävarmuista tulevista tapahtumista vain riippua ja siitä, miten neuvottelut mahdollisesti maailman kauppajärjestössä edistyvät. Me, me nimenomaan puollamme eurooppalaisten maataloustuottajien etua ja vasta sen jälkeen ryhdymme miettimään kaikkien muiden maanosien etuja. Ja siitä, siinä mielessä haluaisinkin esittää kysymyksiä näistä suorista tuista esittelijällemme esitelmöitsijällemme. Hän oikeastaan vain arvosteli tätä järjestelmää. Voisiko hän sitten esittää jonkunlaisen vaihtoehdon näille suorille tuille? Mikä, minkä muun politiikan unioni olisi voinut valita? näiden maksujen sijaan. Ja sitten haluaisin kysyä puhujaltamme, kun hän aika tiukasti arvosteli myös tätä viherryttämisajatusta ja hän ehdotti, että tämä siirrettäisiin ensimmäisestä pilarista toiseen pilariin. Mitä mieltä, jos tämä poistettaisiin kokonaan? Ja toi kolmas kysymykseni on, mitä hän on mieltä tuotteiden tuomisesta sellaisista maista, joissa on alemmat ehdot ja vaatimukset kuin meillä. Miten tämä asia pitäisi ratkaista? Grazie, Kiitokset. Ja olen Nitschak seuraavana ja Martin sen jälkeen. Olkaa hyvä. E, koleżanki i koledzy. Niin, hyvät kollegat. Olen seurannut jo pitkään käytyä keskustelua tästä yhteisestä maatalouspolitiikasta. Ja tiedokseni professori toteaisin, että olen ollut maani Puolan maatalousministerinä kahden vuoden ajan siinä vaiheessa, kun Puola liittyi Euroopan unioniin. Eli tunnen varsin hyvin yhteisen maatalouspolitiikan myös käytännön kannalta. Olin toteuttamassa sitä tai täytäntöön panemassa. ja seikat, jotka täällä tänään on esiin tuotu, ovat pitkälti samoja, mitä itsekin asiasta ajattelen. Yhteinen maatalouspolitiikka on sellainen asia, että on mietittävä, miten parantaa toista pilaria – ja miten valita sellaiset ratkaisumallit, jotka mahdollistavat hyödyllisten välineiden hyödyntämisen, joilla pystytään tietyn tyyppisiä tuotantotapoja eh, tukemaan. Tässä esimerkiksi esiin nostettiin se, mihin hankaluuksiin törmää, kun varoja maan sisällä eh, jaetaan ja että jako ei tapahdu välttämättä oikeudenmukaisesti. Eli yhden valtion ja ohjelman sisällä saattaa olla huomattavia eroja. Ja ehdotus jonka Euroopan komissio on tehnyt, ei tätä asiaa millään tavalla muuttaisi ja meidän on se muistettava. Eli tämä epätasapainoisuus tulee säilymään jatkossakin. Ja tämä koskee eri tahoja ja tasoja ja eri viljelijöitä ilman muuta näin ollen myöskin. Ja tämä puhuttaessa kaikista olemassa olevista maatalon rahoitusvälineistä. Toisaalta halutaan eh, mahdollistaa se, että tuotanto voi säilyä ja sitten eh, suorat tuet muodostavat varsin suuren osan tuloista monesti mutta tällöin puhutaan tiloista, e, joiden liikevaihto välttämättä ei ole kovin suurta. Toiminta pohjautuu pitkälti näihin tukiin. Ja tältä pohjalta tietysti voidaan tarkastella muitakin elementtejä, jotka YMP liittyvät. E, itse katsoisin, että nyt ollaan jo varsin lähellä sellaista kantaa, jossa jotain uusia seikkoja on mahdollisuus mukaan ottaa, mutta kokonaisuutena järjestelmä ei juurikaan tuntuisi muuttuvan. Esimerkiksi eh, CMO-järjestelyt eh, ja muut. Tässä määritelmiä jonkun verran muutetaan, mutta konkreettisesti ei suuriakaan muutoksia tehtäisi. Tästä puhui myös Tanskan pääministeri, kun asia oli esillä ja myös professorin äskeistä puheenvuorosta tämä ilmi kävi. Viherryttämistä ei voida aina esittää kunkin tilan tavoitteeksi. Tässä tarvitaan ehkä parempaa määritelmää, mutta käytännössä paljonkaan, paljonkaan ei muuttuisi. on ymmärrettävä erityistilanteet kyllä, mutta sitten kokonaiskuva ja kokonaisuus on sellainen, että siinä ei juurikaan suuria muutoksia tunnuta aikaan saavan. On tärkeää tarkastella hieman eri perspektiivistä YMPtä kuin mitä nyt teemme. Jotkut pitävät eh, YMPtä jonkinlaisena eh, sosiaaliturvajärjestelmänä, eli sen kautta saa eh, tukea sellainen, joka ei muuten pärjää. Esimerkiksi estetään tukia uusille jäsenmaille, jotka ovat taloudellisesti hieman huonossa, heikommassa asemassa. Pyritään tukemaan pientiloja Eli hyvin erityyppiset eh, tilat saavat saman tuen. Tämäkin on yksi ongelma. Eli todellisuudessa tarvittaisiin ihan konkreettisia oikeita uudistuksia ja muutoksia. Kriittisiä kommentteja, hyvä professori, niitä kyllä esitetään ja esiin tuodaan. Mutta on täällä valiokunnassa esimerkiksi jo esiin tuotu se, että eri maiden osalta pyritään yön laatimaan sellaiseksi, että viljelijöiden toiveet ja tarpeet huomioidaan. Mutta meidän on jollain tavalla muutettava kuitenkin katsantokantaamme ylipäätään tässä asiassa. Muutoin eh, ratkaisu saattaa muodostua sellaiseksi, ettei se ole kestävä pohjainen. On tarkasteltava myöskin kakkospilarin merkitystä. Esimerkiksi tietyn tyyppiset pohjaiset investoinnit ja pientilojen tukeminen tässä yhteydessä – tiedotusverkostojen laatiminen ja niin edelleen. Voidaan ajatella näitä ja muitakin mekanismeja, joiden myötä maaseutualueiden elämänlaatua ja toimintamahdollisuuksia voitaisiin parantaa. Tärkeää on kaikki nämä aspektit esiin nostaa käytävässä keskustelussa. Kuitenkin kaiken kaikkiaan voi todeta, että tämä professorin laatima tutkimus on yksi parhaista, mitä viime aikoina on saatu. Eli vielä kerran lämpimät kiitokset siitä. Martin Oslin seuraavana sitten Rita Premes, olkaa hyvä. Mich dem Dank gar nicht anschließen, muss ich ehrlich sagen. Minä en voi ollenkaan nyt yhtyä eh, tähän ajatukseen. Minä olen tässä vähän nyt eh, neuvoton aivan kuten tässä äskenkin joku totesi. Minä en oikein ymmärrä, mitä te halusitte sanoa. Te olette taloustieteilijä, ettekä ollenkaan maatalousihminen. Te olette siis aivan väärässä valiokunnassa siinä tapauksessa. Te sanotte, että nämä eivät liity tuloin. Onko teillä tietoa, minkälainen maataloustulo on? Saksa ei ole mikään köyhä maa, mutta puolet tuloista tulee näistä tulonsiirroista, jotka ovat peräisin EUlta, siis saksalaisen viljelijän. Ja tässä tulisi monia ongelmia Saksan maanviljelijöille ja monissa muissa maissa sama asia. Se on tosiasia, jonka ohi eikä ylipääse. Onhan juuri kysymys siitä, mikä tässä YMP-reformissa täytyy ottaa muutettavaksi. Meidän täytyy näihin kattoihin ottaa kantaa tai, tai ylipäänsä puuttua kaikkeen väärään rahan, rahansaantiin. Se, että aktiivinen viljelijä täältä vedetään yli, niin miksei sitä puhuttaisi. Ja se, että yliopisto on 600 lehmää, eivät saa tukea, sen minä ymmärrän, mutta <laughs> sillä ei ole mitään tekemistä tämän keskustelun kanssa varsinaisesti. Te e, itse asiassa kerroitte paljon asioita, e, jotka eivät kuulu tähän keskusteluumme. Te puhuitte VTOsta paljon, ei kukaan ole mitään e, vaatimuksia ja valituksia siellä vielä esittänyt. se, minkälaista mm, politiikkaa Euroopassa on suhteessa muihin teollisuusmaihin, niin mitä varten pitää puhua VTOsta näin kauan puhua? Eihän se ole mikään aktuelli teema. Meillä on kahdenkeskisiä vapaakauppasopimuksia ja niistä voisi puhua. Viime vuonna me olimme vierailulla USAssa – tästä valiokunnasta ja me näimme, minkälaisia näkemyksiä heillä on. He sanoivat aivan selkeästi meille, että meidän oma maatalouspolitiikka meistä rakennemuutosta. No, se tarkoittaa sitä, että me olemme epämoderneja, me olemme vanhanaikaisia maataloudessamme. USAssahan on hyvin paljon yri- maatalousyrityksiä, niitä on edelleen liian paljon heidän mielestään siellä. Meillä on 2,5 miljoonaa aktiivista maanviljelijää. No meidän maatalousrakenteemme on sellainen, että me voimme puolustaa sitä Euroopassa. Se, mitä maaseutu on Euroopassa ja monet Euroopan alueethan näyttäisivät aivan toisenlaisilta, jos maataloustuotantoa ei enää harjoittaisi, harjoitettaisi siellä. Joten mitä te sanoitte, niin se on vain tällainen taloustieteilijän ideologia. Siinä ei ole mitään tekemistä maataloussektorin kanssa. Te sanotte, että meidän ei pitäisi maksaa näitä tukia ylipäänsä ollenkaan. Minä haluaisin, tietenkin olisin odottanut jotain konkreettisia ehdotuksia tähän keskusteluun, mutta sellaisia teiltä ei tullut. Tässä oli taloustieteilijän lausunto, ja, ja sanotte, että tässä ikään kuin tehdään turhaa työtä. Kiitos. Bene. Grazie Martin. Kiitokset Martin. Mikä oli viimeisen sitten Mäkinässä? Niin, minä <laughs> näen asian ihan toisin. Ei se varmaankaan ketään yllätä. On hyvä, että näin avoimesti tämän ongelman kuvailitte ja te teitte ehdotuksenkin. Totesitte, että teistä olisi parempi, jos leikattaisiin ykköspilaria ja siirrettäisiin enemmän varoja kakkospilariin ja siellä sitten laadittaisiin keskitetympiä ohjelmia, jotka alueellisesti voitaisiin toteuttaa tehokkaammin. Itse pitäisin tätä järkevänä ehdotuksena, koska nykyään vaarana on se, että kehitellään sellaista reformia, joka ei johda tulotason kasvuun eikä varsinaisesti ole edes auttanut viljelijöitä. Eli logaritminen, kehittyvä, byrokraattinen hirviö ja tämä vain pahenee ja pahenee reformi reformilta. Eli vähän niin kuin ruuvi, kun sä ruuvaa ja ruuvaa aina vaan tiukemmalle, niin sitten jossain vaiheessa poksahtaa. Eli on tärkeää pyrkiä tavoitteeseen, jossa pyritään eh, järkeviin ratkaisuihin, eikä jouduta tilanteeseen, jossa maanviljelijä sanoo, että ei, tältä pohjalta en enää jaksa. On selvää, että maanviljelijät ovat eh, liike-elämässä eh, toimivia ihmisiä, eivät pelkkiä palvelun tarjoajia. Sitäkään ei tässä aina muisteta. Tässä puhutaan maatalouspolitiikasta, eikä tässä siis kyse ole pelkästään yhteiskuntapoliittisesta asiasta ja meidän esittämästämme toiveluettelosta on muistaa, että tässä myöskin taloudelliset kysymykset tulevat kuvaan mukaan. Ja niin kuin tässä alkuperäisessä raportissakin ehdotettiin, kakkospilarin kautta voitaisiin äh, toimia, esitettäisiin ohjelmia, sopimuksia, tarjottaisiin jotain viljelijöille, jos heillä on tietynlainen eh, toive, yhteiskunnallinen sellainen, jonka he sitten toteuttavat, on mahdollista yksi yhteen antaa maksut, eikä suorien tukien kautta toimittaisi, koska eh, se aiheuttaa ongelmia. Monet viljelijät voivat sen tänä päivänä myöntää eivätkä pelkät vuokramaksujen lisäykset ole tässä ongelmia, vaan tässä erilaiset hintaneuvottelut tulevat myöskin kuvan mukaan. Ja tiedetään kyllä, mitä tilat saavat suorana maksuina, ja nämä seikat huomioidaan hintaneuvotteluissa. Se on selvä. Ja se mielestäni aiheuttaa sen, että aina vain alenevat tulot ja viime vuosien reformit. Maxerin idea ehkä oli hyvä, mutta se ei käytännössä toteutunut eikä saavuttanut tavoitettaan. On oltava riittävän rehellinen ja myönnettävä se, että varsinkin nyt kriisin aikoina ollaan valmiit rehelliseen maatalouspolitiikkaan. Myönnetään virheet. Tällä nykytoiminnalla ei ole tulotasoa huomattavasti nostettu ja siksi tulisi voida olla rohkeutta ajatella uudella tavalla asioista. jos vain kehittelemme, jatkokehittelemme tätä ei-toimivaa mallia, niin siitä ei hyvä seuraa. Ja tällöin joutuu itse viljelijä hankalaan tilanteeseen, eikä häntä loppujen lopuksi auteta lainkaan. Olisi hyvä ja on hyvä, että te nämä ongelmat nostitte esiin ja puhuitte hieman eri äänellä kuin mitä yleensä kuulla saa. Eli kiitokset, olette todellakin ne ansainnut. Bene, grazie Britta. Mäkines seuraavana. Olepa hyvä. Mikrofoni. Before. Nächste. Take it out. Wait, wait. No. Okay, you hear me now? Voitte, pystytte nyt kuulemaan minua. No niin, kiitin esityksestä. Luin teidän esityksenä jo aikaisemminkin. Anteeksi, kun tulin tänne liian myöhään. Mielestäni on olemassa politiikan ja yliopistomaailman välillä ero, ja se varmaan tästä tuli esiin. Mielestäni on hyödyllistä käydä tätä läpi. Me olemme nyt hyvin eri vaiheessa kuin pari vuotta sitten, jolloin ehkä olisi tätä tarvittu. Jos tätä vaikka illallisella käsiteltäisiin, olisin kovasti kiinnostunut. Minä olen hyvin käytännöllisestä keskustelusta kiinnostunut enemmän, joten jos tämä nyt vaikuttaa vähän ärsyyntyneeltä, niin tässä on syyt. Minä haluaisin myös huomauttaa, että jos minä olisin maatalous, taloustieteilijä, niin en aloittaisi lainkaan tästä. Mutta nyt ollaan siinä, missä ollaan. Me olemme hyvin vaikeassa tilanteessa eri maatalouspolitiikan uudistusten takia. Ja me pyrimme tässä valiokunnassa tekemään nyt parhaamme hyvin hankalan monimuotoisen välineiden kanssa ja hyvin rajoitetun talousarvion kanssa. Me olemme miettineet uuden Seganin mallia, Yhdysvaltain mallia, Kanadan mallia ja mielestäni yksi kohta, mikä puuttui tästä esityksestäsi oli unionin alueellinen tasapaino tavoite ja sitä tulee tukea. Maatalousasia on hyvin monimutkainen. Tehän tämän varmasti tiedättekin ja maanviljelijät eivät valvo, pysty valvomaan sitä, mitä he saavat. He saavat ikään kuin vain täältä ulkopuolelta tätä tukea, tätä tulee julkisesta tuesta. Ja nyt tässä on puhuttu uudesta käsitteestä yleishyödylliset hyödykkeet. Ja nyt mietin tätä, mikä tämän lisäarvo on. Ehkä se muuttaa tätä koko talousarviota ja johtaa keskustelua. Tämä on hyvin kiinnostava esitys todellakin. Ainoa selvä suositus liittyy siihen, minkä parlamentti on hylännyt tämän rahan käytöstä ja vielä me aktiivisista maanviljelijöistä olemme myös hylänneet tämän ehdotuksen millä nämä korvataan? Onko mitään ajatuksia siihen, millä nämä sitten korvataan? Jos katsotaan uutta Seelantia ja mitä siellä on tapahtunut, niin on niilläkin, niiden, heidänkin uudistuksillaan ollut selvät seuraukset. U- unionin ei pitäisi mennä uuden Seelannin mallin suuntaan. Meidän keskustelussamme nyt tulee todella tällaista intellektuaalista keskustelua pitää yllä, mutta meidän täytyy miettiä todellakin sitä, miten me voimme monia asioita hoitaa uudelleen jaon kautta, mutta olla häiritsemättä liikaa unionin ruoantuotantoa. Minä haluaisin hivenen enemmän kuulla siitä, miten me voimme päästä näihin tavoitteisiin. Ja katsonpa tässä nyt esitystäsi. Siinä puhut suorien maksujen vaikutuksesta ja tu, maata, maanviljelijän tulotaosta. No kyllähän sillä jotain vaikutusta kyllä on maan vi, tilatasolla. Olen kyllä varmasti sitä mieltä, että näitä voi sitten, nämä liittyvät sitten maan hintaan. Ja minä olin kovasti kiinnostunut siitä, että suorista tuista maatalous jäisi hyvin riippuvaiseksi ja se olisi järkyttävää ja suorastaan sokea seuraavaa. En tiedä, onko se juuri net välttämättä näin. Täytyykö siis kuluttajien maksaa entistä enemmän ruoasta kuin aikaisemmin, jos toisin toimitaan? Tämä on ollut hyvin hyvää keskustelua ja olen kuullut jo Hauslingin ja muiden kommentteja asiasta. Minä toivoisin kyllä varmasti myös yliopistomaailmasta, mitä he tekisivät, jos heillä olisi nyt mahdollisuus päättää. Kiitos. Grazie Maria. Kiitokset Marian. Segereski ja sitten Michel Danta. Mamy 2012 rok, luty, prawdzie... 29. helmikuuta 2012 ja tämän päivämäärän nähdään seuraavan kerran sitten neljän vuoden kuluttua. Ja ehkä mm, sen vuoksi tässä ollaan vähän teoreettisia oltu täällä tänään. Lähtisin nyt omassa puheenvuorossani liikkeelle esittämällä kysymyksen professorille. Tässä analyysissä ne oletteko huomioineet erityispiirteet eurooppalaisessa maanviljelyssä vai oletteko keskittyneet erityisesti Britannian tilanteeseen ja oletteko huomioineet nämä erilaiset piirteet eurooppalaisessa maataloudessa? Ja kysyisin vielä, mitä tapahtuisi, jos maataloustukia ei olisikaan. En tiedä, onko poliitikoilla varaa toimia ja tehdä sellaisia päätöksiä, että tullaan elintarviketuotannossa liian riippuvaisiksi tuonnista. En tiedä, onko hyvä, jos todellakin tullaan liian riippuvaisiksi tuonnista. Vuonna 2007, eh, eh, kun kriisi puhkesi, jotkut täysistuntosalissa eh, sellaisetkin, jotka aina vastustivat YMPtä, alkoivat kysellä, että mitähän voisimme YMPn puitteissa tehdä, jotta voisimme taata sen, että elintarviketurvallisuus on taattu. Sitten kun tarkastellaan hintoja, mistä hinnat muodostuvat maataloustuotteista puhuttaessa. En tiedä, onko tätä seikkaa tarkasteltu juurikaan teidän tutkimuksessanne. Teesit, jotka esitätte, ovat ihan sinällään perusteltuja, mutta vain tiettyjen ehtojen valossa. Törmäsin kerran mielenkiintoisen teorian, jonka Lenichak, entinen maamme ministeri, esitti. Ja en tiedä, voisit, olisiko mahdollista saada vielä kertaalleen kuulla tämä teoria. Ja olisi mielenkiintoista kuulla, minkälaisen vastaanoton se täällä saisi. Ihan mielenkiinnosta vain tämän kysymyksen esitin. Ja sitten lopuksi kysyisin vielä teiltä. On selvää, että tilanne on varsin eriytynyt Euroopassa. Mutta kun tästä lähdetään liikkeelle, niin mitä siitä seuraa? Onko mahdollista vaikuttaa siihen millään lailla? Viherryttäminen esimerkiksi johtaisi siihen, että toiselle tuottajalle maksettaisiin eh, eri tavalla kuin toiselle, vaikka kummatkin toimisivat samantyyppisesti. Ja miksi näin on? No on vahinko, ettei tässä ole enempää aikaa käydä syvällisempää keskustelua, mutta tässä kuitenkin omat kysymykseni. olen Olenicak, Kai diritto di replica. Oczywiście chciałbym... Niin, olkaa hyvä, voitte vastata. Niin, ystäväiseni. mehän olemme tehneet monta vuotta yhteistyötä, ja siis omat näkemykseni yhteistä maatalouspolitiikasta ovat seuraavanlaiset. Olen eri yhteyksissä tuonut esiin näitä näkemyksiä, mutta olen oppinut sen verran, että maanviljelijöille on aina sanottava totuus, ja se on tärkeä asia. Heidän on tiedettävä totuus YMPstä, SSstä ja kaikesta siitä, mitä siitä seuraa. Ja se, mitä nyt tässä sanon, voin sanoa sen tässä uudelleen, vaikka ehkä ajattelitte, että en suuren äänen uskaltaisi näitä asioita esittää. Merci, <coughs> monsieur le président. Euh, mais, euh Kiitokset. Niin. Tässä nyt on esitetty erilaisia puheenvuoroja esitykseen useaan otteeseen totesitte, että yhteinen maatalouspolitiikka ei ole tarjonnut tasapainoista tuloa maanviljelijöille yhteiskunnan muuhun tuloon nähden, eikä tätä varmaankaan kukaan voi äänestää tätä vastaan, mutta onko teillä nyt jonkunlaisia tutkimuksia siitä, miten olisi voitu toimia toisin, mitä olisi maanviljelyksessä tapahtunut, jos 25, 20 vuoden aikana ei olisi ollut tällaista ensimmäisen pilarin maatalouspolitiikkaa olemassa. Toiseksi esittäisin kysymyksen siihen, kun otitte ajatuksen esille siitä, että voitaisiin siirtää rahaa toisesta pilarista toiseen pilariin ja että näin jokainen voisi toimia niin kuin lystää. Uskotteko te, että tämä vastaisi Euroopan unionin varsinaista ideaa, jossa pyritään luomaan tällainen suuri markkina-alue toinen toisiaan lähempänä olisivat nämä eri alueet tällä suurella markkina-alueella. Ja sitten te myös viittasitte useaan, useaan otteeseen maailman kauppajärjestöön jopa lähestulkoon käytitte sitä uhkana vaikka minusta vaikuttaa siltä, että Dohan tavoite on ihan jo kuollut tässä nyt 20 vuotta on eletty ehkä toisessa, laisessa maailmassa, mutta nyt kun ajattelee tätä viimeistä vuosikymmentä, maailma on muuttunut paljon enemmän kuin edellisen vuosisadan aikana on tullut uusia voimia maailmaan, jotka esittävät maailman maatalouskysymykset täysin toisella tavalla, eli ei puhuta enää maataloustuotannosta, vaan elintarviketuotannosta ensisijaisesti asti. Oletteko te sitä mieltä, että tämä valta on nyt ikään kuin siirtynyt asteittain maatalo, tuota, maailman kauppajärjestöltä G20-valtiolle ja FAOlle esimerkiksi, jotka ajattelevat asioita toisella tavalla uusin silmin ilman maailman kauppajärjestön jo parinkymmenen vuoden takaisia ajatuksia, jossa pikemminkin puhutaan yksipuolisista suhteista kuin monen, monenvälisistä suhteista. Ja sitten tässä ehdotuksessa, esityksessänne te viittasitte myös hintaheilahteluihin. No tämä nyt on äh, aika uusi ilmiö, tai ainakin viime vuosien aikana siihen on tullut uusia puolia. Olisiko teillä jotain ehdotusta siitä, miten maata, maanviljelijät voisivat äh, tähän hintaheilahteluilmiöön helpommin varautua ilman maataloustukia. Kiitokset. Ja sitten Galinowski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dopłaty bezpośrednie na pewno większość... Suorat tuet. E, monet, e, suurin osa varmasti niiden kannalla, mutta niissä on myös hankalia e, asioita. Ja on ihan totta, että maatalousmaan hinta saattaa niiden myötä nousta. Täytyy myöskin puhua tasapuolisesta tuen jakautumisesta. He olen aivan samaa mieltä siitä, että kakkospilaria pitäisi tukea. Meillä on hyvin kiinnostavia kokemuksia Puolasta. Meillä oli tämä jako näiden asioiden välillä 50-50 suurin piirtein. Ja meillä on myös muita kokemuksia siitä, että tuista valtaosa e, suorista tuista ei kuitenkaan mennyt maataloustuottajille, vaan niille henkilöille, jotka omistivat maata. En ole professorin kanssa samaa e, mieltä, että aktiivinen maanviljelijä on turha ilmaisu kyllä sen täytyy siellä olla, koska täytyy pystyä erottamaan ne ihmiset, jotka tällaisia maataloustuotantotoimia harjoittavat. Sitten mitä huonoa näissä tuissa on, suorat tuet eivät mielestämme, mielestämme ole sellaisia, että ne muodostavat 50 prosenttia maataloustuottajan tulosta. Jos se näin on, jos näitä tukia ei olisi, niin mitä silloin tapahtuisi? Täytyy joko hintojen nousta, näiden tuottajahintojen ja tällä tavalla elintarvikkeiden, mutta sehän ei ole Euroopalle mahdollista ollenkaan. Kaikkien kuluttajien täytyy saada säällisen hintaisia elintarvikkeita, siis ei liian kalliita. Tai muussa tapauksessa sitten tuotanton, tuotannon täytyy keskittyä valtavalla voimalla, mikä taas sitten tuo muita haittoja mukanaan. Eli tällä tavalla suorat tuet täyttävät tehtävänsä. Minä toivon, että tässä esi äänestyksessä olisi puhuttu enemmän oikeudenmukaisesta jakautumisesta, mutta te sanoitte, että se on poliitikkojen hommaa. Siksi minulla onkin tässä yleiskysymys. Kuinka voi maataloustuottaja, vaikka britti, portugalilainen, espanjalainen tai puolalainen, ja vaikka sianlihan kasvattaja, joku saa 220 euroa per hehtaari ja toinen saa yli 400 euroa hehtaarilta samasta tuotannosta. Sellaisten ongelmien eh, kanssa meidän pitäisi painia, eikä sen mukaan, mitä komissaari Jolos sanoi. Eli että mm, tässä pitäisi katsoa nettomaksajia ja nettosaajia Euroopan unionissa. Sitä en voi hyväksyä. Grazie, Kalinowski. Ja, vielen, äh, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia. Eh, minä seurasin sitä omasta toimistostani, mutta minä olen, eh, olen kyllä sillä kannalla, että pitäisi puhua siitä, minkälaisia vaihtoehtoja on voidaan maatalouspolitiikkaa noudattaa, se voidaan liberalisoida aivan täysin ja laatia se sellainen, mutta ei pidä unohtua, unohtaa se, että YMP on syntynyt, jotta maataloustuotteilla olisi tulevaisuutta. Mutta YMP on myös syntynyt siksi, jotta Euroopan kansalaiset saisivat peruselintarvikkeita – se tuntuu vähän nyt kevyeltä nykypäivänä se, että mikä se argumentti se nyt on. Jos eurooppalaiset eivät voi tuottaa tarpeeksi, niin ostetaan sitten maailmanmarkkinoilta vastaavat tuotteet. Kun tehdään sitten tutkimuksia, niin mitä se maksaa, että Eurooppa ei ole energiasta riippumaton. Jos tätä nyt sitten verrataan, niin miten sitten Euroopan unionin elintarvikeomavaraisuus Eurooppa, jos on oma itse tuottaa omat, niin silloin me, meitä ei voida painostaa ulkopuolisilla markkinoilla. Jos sitten tätä ei haluta tällaista omavaraisuutta halutaan, niin se on poliittinen päätös ja sitten sitä täytyy uudestaan miettiä. Voitaisiin tietysti kysyä, mitä, mitä kaikki maksaa. Ja tämähän maksaa 25 27 euroa per eurooppalainen. Ja tämä on siis omavaraisuuden hinta. Ja jos ei tämä nyt ole sopiva, niin sitten pitää sitä keskustella. Ensimmäinen kysymys on, että oletteko ajatelleet elintarvikkeen turvallisuutta, e, siis tätä saatavuutta. Ilman autoa voi olla kolme viikkoa, mutta ilman ruokaa. Mikä tässä YMPssä ärsyttää on, ja että julkisuudessakaan tästä asioista ei ole puhuttu. Olen vuodesta 90 lähtien osallistunut tähän maatalouspolitiikkaan Euroopassa ja voisin sanoa sen perusteella, että mitä uusia, minkälaisia uus, uudistuksia maanviljelijät ovat tänä aikana kestäneet, niin Meillähän on lähestulkoon joka kolmas vuosi tullut jonkinlainen uudistus, erilaisia ympäristösäädöksiä ja muita säädöksiä. Ja tästä on sellaisia seurauksia ollut, ollut että tällä hetkellä meillä ei ole enää vientitukia. Se on loistavaa, että tilanne on näin, koska puolet alkuperäisestä tuesta oli vientitukea. Ja vientitukea ei ole ollenkaan ollut, eli tämä on hyvä tulos. Eli 27 senttiä päivässä per asiakas. Ja aikaisemmin tämä oli enemmän, eli täytyy, täytyy todeta, että politiikka ja e, kehitys on ollut tällaista. Meillä on lähtökohta ja meillä on sitten myös tavoitteita. Meidän täytyisi saada tehokkaampaa politiikkaa. Ultimo intervento, Albert. Viimeiseksi Aaren. Kiitos. Minä olen oikein myöhään tässä ihan tarkoituksella puhumassa, koska minä halusin ensin kuulla, mitä kollegat sanovat. Herra professori, teillä oli hyvin kiinnostava esitys ja tietenkin eh, täytyy ymmärtää, minkälaisia päätöksiä tässä on tehtävä. En tiedä, miten miten nämä asiat eri alueilla menevät, mutta kun, kun minä näen, mitä raja alueella tapahtuu, niin olen hyvin iloinen, että Euroopan politiikka on sellaista kuin se on. New Yorkista Los Angelesin kun lensin, niin minä näin ympäri Kaliforniaa miten maa oli ruskea. Siellä on hyvin laajoja äh, kastelujärjestelmiä ja he sanoivat, että vettä joudutaan hakemaan syvemmältä ja syvemmältä maan äh, sisältä. Olemme huomanneet, että että suolapitoisuus nousee ja nyt mä oon niin suolaista, että siellä ei voida enää mitään tuottaa. Tällaiseen en haluaisi Euroopan joutuvan. Sitten mitä Kiinassa tapahtuu, 40 prosenttia viljan eh, tuotannosta on kasteltua. Saksan maatalousministerin kanssa olin Brasiliassa kymmenen vuotta sitten – me olemme Keski-Brasiliassa, Petroliinassa, jossa on hyvin paljon suuria farmeja. Joki Recife pumpa, pu, oli pumpattu tyhjäksi, siinä ei ollut mitään vettä enää. Mitä meidän ympäristönsuojelijat sanoisivat, jos Tonava ja Reinkin tällä tavalla pumpattaisiin? Se ei ole sellaista maatalouspolitiikkaa, mitä me haluamme. eurooppalainen eh, maanviljelijä täyttää paljon enemmän ympäristön toiveita ja tämä on kestävää toimintaa. Siksi minun mielestäni ykköspilarissa täytyy olla rahoja. Ja tietenkin näin tuen tasosta voidaan keskustella. No sitten toinen asia. Mitä eurooppalainen maanviljelijä on saanut aikaiseksi ja tuottanut. Noin 50 vuotta sitten traktoreita. Silloin 25 senttiä maksoi viljakilon tuottaminen. Nyt se on 70 senttiä. Siis se on nyt monikymmenkertainen. Eli 7 senttiä vähemmän per kilo saa nyt tuottaja kuin 50 vuotta sitten. viisikymmentä senttiä per kilo, ja jos katsotaan hehtaarilla, niin se olisi 8000 tuotto hehtaarilta. Jos tässä nyt 300 euroa saadaan tukea, niin no kaiken kaikkiaan tässä oli pitkät laskutoimitukset, miten tämä on muuttunut 50 vuoden aikana. Siis tuottavuus on noussut, hyvin paljon on ahkeruutta tarvittu ja työtä. Tässä on hyvin paljon tehty työtä sen eteen, että eurooppalainen kuluttaja – on tässä tilanteessa, kun on ilman, että meidän on täytynyt purkaa järjestelmiämme. Sitten lopuksi haluaisin todeta, että konkreettisia esityksiä haluaisin kuulla siitä, että minkälaista YMP pitäisi olla. Se olisi hyvin kiinnostavaa kuulla, jos jotain konkreettista ehdotusta on. Bene. Grazie. Kiitos. Tässä on käyty varsin mielenkiintoinen keskustelu. Ja ainakin professori onnistui pitämään meidät hereillä. Keskustelu todellakin oli varsin mielenkiintoinen, mutta nyt annan puheenvuoron teille jälleen, hyvä professori. Toivottavasti eh, teiltä on mahdollista saada jotain konkreettisia ehdotuksiakin. Meillähän YMP-uudistusehdotus on jo, sen saimme komissiolta mm, lokakuussa ja nyt ollaan päätöksentekovaiheessa, on äänestettävä eh, tarkistuksista ja tässä aikataulu on melko lailla tiukka. Eli annan teille nyt mahdollisuuden eh, kommentoida ja äh, toivottavasti näistä puheenvuorominuuteistanne on hyötyä valiokuntamme päätöksentekoa ajatellen. Olkaa hyvä. Well, thank you, Mr. Chairman. I'll, I'll try. Kiitos. Teen parhaani. On selvää, että tämä on ollut mielenkiintoinen keskustelu. No, ehkä on myönnettävä, että kyllä olen eh, taloustieteilijä, yritän ainakin, poliitikkoon ainakaan ole. Näin ollen voin ehkä hieman eri tavalla spekuloida asioilla. Toisaalta ymmärrykseni mukaan tämä on yksi monista workshopeista, joita järjestätte aiheesta, ja tässä nimenomaan aiheena olivat suorat tuet tänään. Ymmärrykseni mukaan eh, muissa workshopeissa sitten muut aspektit otetaan keskiöön. Ja kun minulta pyydettiin tällaista raporttia, niin katsoin, että videokommentit saattaisivat olla hyödyksenne. Ja siksi melko suuri osio näitä aspekteja tarkasteli. Vaikka voin yhtyä siihen, mitä täällä esitettiin, että Doha-kierros ei juurikaan tässä nyt etene. Ja sitten ETO-yhteensopivuuskommentit eh, e suorista eh, maksusta puhuttaessa on tietysti myöskin kysymys, joka luotaan hieman akateeminen, mutta silti kannattaa se mielessä pitää. Kyllä, kahdenvälisessä sopimuksessa VTO on varsin merkittävä mutta emme mekään VTO-järjestelmän ulkopuolella ole ja oleva sopimus edelleenkin pätee. Ja kauppaa käyvät ö, ö, valtiot maailmalla ö, ehkä miettivät muita teitä kanavoida ö, asiansa. Esimerkiksi tässä on muistava se sokeripolitiikka, jota EU toteutti muutama vuosi sitten. Toivottavasti en ollut liian provokatiivinen esityksessäni, niin vaikkakin joku teistä totesi, että vähän sellaista tässä oli ilmassa. Selvää kuitenkin on se, että suoratukijärjestelmä kattaa varsin laajan erityyppisiä mm, maatiloja EU:ssa. ssa ja voi olla hankala eh, löytää yksittäinen järjestely, joka huomioisi joka ikisen viljelijän ja joka ikisen alueen täysin tasapuolisesti. Tämä reiluus on esiin noussut monessa yhteydessä aikaisemminkin. Esimerkiksi kun tarkastellaan eh, sitä summaa, minkä kukin viljelijä voi saada. Ja tässä todettiin, että jako ei välttämättä ole täysin tasaveroinen No, vaikea minun arvioida, eh, mitä, mikä reilua olisi. Komission ehdotuksensa tehnyt ja varmasti lähti liikkeelle hehtorikohtaisesta eh, maksettavasta määrästä. Se on yksi arviointiperuste, mutta on mahdollista tietysti ajatella, että suuret omistajat saavat suuremmat tuet kuin pienemmät maanomistajat. Eli kyllä tästä ilman muuta laajaa keskustelua käydään jo tämänkin vuoksi. Ja sitten reiluuden sana tuli esiin myöskin, kun puhuttiin reilusta kilpailusta. Ja tämä liittyy siihen, mitä ovat suorat tuet. Jos ne irrotetaan tuotannosta, niin silloin niiden ei tulisi kilpailuun vaikuttaa jos suorat tuet irrotetaan tuotannosta, niin ne eivät vaikuttaisi tuotantomäärin myöskään. Eli tämä elintarviketurvallisuuskysymys eh, jäisi näin ollen keskustelun ulkopuolelle, kun suorista tuista puhutaan. Mutta jos pidämme suoria tukia tärkeinä, myöskin elintarviketurvallisuudesta puhuttaessa, ja se ilman muuta on tärkeä poliittinen aspekti, niin silloin on ajateltava ihan uudelleen koko tätä järjestelmää, sen toimivuutta ja mikä sitten on sen suhde kauppakumppaneihin kyllä omasta mielestäni tein jo muutaman konkreettisemmankin ehdotuksen. Esimerkiksi ehdotin teille, että tämä aktiivinen viljelijän ehdotus ei tuntunut minusta kahdestakaan syystä kovin hyvältä. Jotkut ehkä löytävät syitä kolmekin, koska minulla on tämä yhteys yliopistoni, Mutta yksi syy se, että katsoisin, että tällä tavalla monimutkaistetaan EUn suhteita VTOhon ja toisaalta sitten – sen vuoksi, että vaikuttaisi siltä, että tämä kattaa varsin laajan kirjon erilaisia eh, viljely- mm, ja tuotantojärjestelmiä, joiden funktionaalisuuden aspekti eh, kaikkien osalta voi olla vaikuttamassa EU-maatalouteen. Eh, ja jos sanotaan cross-compliance, ja hyvät ympäristöedellytykset ja viherryttäminen olisivat tärkeitä edellytyksiä, niin tällöin on vähän epäloogista jättää maan omistajat tästä ulkopuolelle, ikään kuin ne eivät olisi aktiivisia toimijoita. Minä ehdotin teille, että kun nyt komissio on ehdottanut sitä, että 30 prosenttia budjetista mm, annettaisiin tälle viherryttämisosiolle, niin ehkä voitaisiin mennä tässä vähän pidemmälle jopa kahdesta syystä tälläkin kertaa. Ensinnäkin siksi, että katsoisin, että jos tähän suoratukijärjestelmään yhdistetään viherryttämisaspekti, niin se saattaa VTOssa aiheuttua ongelmalliseksi. Ja siksikin, että vilpittömästi itse uskon, että flat rate-järjestelmä, eli että yksi koko sopii kaikille järjestelmä, ei ole paras tapa käyttää varoja silloin, kun puhutaan suurista summista ja kun halutaan parantaa näitä viherryttämiskriteereitä EUn maataloudessa katsoisin, että olisi järkevämpää, jos nämä varat voitaisiin siirtää kakkospilariin, tai sanottaisiin, että pilari ykkönen olkoon ok, mutta tämä perustulotuki pidettäisiin täysin erillisenä tästä viherryttämisaspektista. Tällä tavalla jäsenmaat voisivat paremmin miettiä, mitkä ovat kullekin alueelle sopivimmat kriteerit, joita hyödyntää silloin, kun viherryttämiskomponenttia halutaan käyttää. Yksi seikka jäi esitykseni ulkopuolelle, vaikka se tästä tutkimuksesta löytyy. Ja se liittyy siihen, että suorien tukien yksi hyödyllinen elementti saattaa liittyä territoriaalisen koheesioon, josta keskustelussakin puhuttiin. Ja voisi olla mahdollista ajatella, että suorat tuet, jotka koskevat alueellisiin Greenbox-ohjelmiin, huomioitaisiin. Eli kun on olemassa komission ehdotus jo, niin sen pohjalta voidaan tarkastella, miten vahvistaa ja parantaa jo tehtyä ehdotusta. Enkä nyt aio tässä esittää malleja, mitä tapahtuu, jos tuki poistettaisiin YMPstä. En ole malleja luova tieteilijä, mutta seuraamukset varmasti olisivat hurjat, jos varsinkin kaikki tapahtuisi yhdessä yössä. Kuitenkin voisin ehdottaa joitain muutoksia komission ehdotukseen. Jos kysytte, miltä YMP tulevaisuudessa tulisi näyttää, niin voisin vastata esimerkiksi sanomalla, että en ole varma, onko järkevää jatkaa eh, suoratukijärjestelmää koska se johtaa siihen, että maan omistajat saavat suurimman hyödyn. Ja jos tästä kehästä haluaa eroon päästä, niin on katsottava, eh, niin kuin Tangeman 20 vuotta sitten jo ehdotti, ihan kokonaan irrotettu suorien tukien järjestely, joka esitettäisiin 10-15 vuodesta niin sanottu Bonskim-järjestelmä. Ehkä jotain sen suuntaista voitaisiin ajatella uudelleen. Mitä tulee sitten korkeimpiin kustannuksiin, joihin EU-tuottajat törmäävät verrattuna muun maailman tuottajiin. Tämä ilman muuta on ongelma. Ja elintarviketurvallisuus, tämä on asia, joka ilman muuta on käsittelyyn otettava elintarviketurvallisuusasetuksessa, ja tämä on ongelmasta varsinkin, kun eläinten turvallisuudesta puhutaan. Mutta muut ympäristöaspektit, niiden osalta ehkä voitaisiin ajatella, että on ymmärrettävää, että täällä kuitenkin e, asutaan melko tiheästi ja se aiheuttaa omia lisäkustannuksia. Ja kaikessa tästä huolimatta joilla e, kuitenkin on useimpien tuotteiden osalta myöskin huomattavat tuontitariffit, esimerkiksi öljysiemenet e, ja vilja tässä sitten poikkeuksena. Ja jos suorat tuet olisivat täällä kompensoimassa viljelijöitä korkeammilta kustannuksilta, niin Tämä on sitten ikään kuin kaksinkertainen maksujärjestelmä, sillä jos tästä olisi kyse, jos se olisi järjestelmän funktio, niin kysyä voitaisiin, tarvitaanko näin korkeita tariffeja EU-ssa. mutta en nyt tätä asiaa täällä tänään kommentoi, koska tänään oli tarkoituksena pitäytyä EUn ehdotuksessa, komission ehdotuksessa suorien tukien osalta. No en varmaankaan kommentoinut tässä kaikkia puheenvuoroja, enkä ehkä vastannut kaikkiin kysymyksiinkään, mutta eiköhän tämä tältä erää kuitenkin riitä. Kiitos. Bene, grazie. Hyvä, kiitokset, lämpimät kiitokset eh, teille professori. Ja nyt sitten nopeasti käsittelyyn kohta 14. Neuvoston asetuksen 73-2009 muuttaminen viljelijöille vuonna 2013 myönnettävien suorien tukien soveltamisen osalta. Tässä tarkastellaan luonnosta, joka on saatu, mietintöluonnosta, joka on saatu Apulos Santokselta, joka koskee suoria tukia viljelijöille vuonna 2013 asetushan soveltuu myöskin vuoden 2013 osalta, mutta jotkut rahoituskohdat ovat sellaisia, että niitä sovelletaan vain vuonna 2012 ja pyynnöt tukien osalta koskevat siis näin ollen vuotta 2014 ja talousarvio määritellään tällöin hieman eri lähtökohtien pohjalta kuin nykyinen. Ja näin komissio teki tämän ehdotuksen, jotta huomioidaan nämä siirtymäkauden rahoitusjärjestelyt ennen kuin uusi YMP saadaan hyväksyttyä. Luis ei valitettavasti tänään henkilökohtaisesta syistä päässyt kokoukseen. Garcia Perez kuitenkin voi hänen puolestaan käyttää puheenvuoron ja annankin sen hänelle saman tien. Ja muistuttaisin kaikkia siitä, että tarkistukset tulee eh, maaliskuun 29. päivään kello 12 mennessä esittää. Vaikkakaan esittelijältä niitä ei ole yhtään saatu. Iras nyt, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Niin, nyt tämä 73-2009 asetus, joka käsittelee suoria tukia sisältää tuon liitteen neljä kansallisten tukien kirjekuoret aina vuoteen 2020 asti. Meidän täytyy nyt määritellä nuo suorien tukien kirjekuoret myös siirtymäkaudeksi nykyisestä kaudesta seuraavaan eli vuodelle 2013. Täytyy muistaa se, että maatalouden kalenterivuosi ja maatalousbudjetti 2013 vuonna vastaa 2014 vuoden summia. Ja sitten tämä ehdotus, jonka komissio on tehnyt vuodelle 2013, esittää kansallisten järjestelmien kirjekuorien siirtoa vuodelle 2012 tietyin lisäsiirroksiin. Tässä tavoitteena on se, että voidaan heijastella tuota siirtymävuotta näiden kaikkien eri asetusten kautta yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen myötä ja myös taata jatkuvuus ja pitää kiinni nykyisistä suorista tuista ja lisätuista, joita voidaan antaa niille jäsenvaltioille, jotka ovat juuri äsken liittyneet ja myös vapaaehtoisen modulaation kautta voidaan näin tukea. Minä nyt haluaisin puuttua eh, tai kiittää komissiota siihen, että ne, siitä, että ne ovat aina olleet apuna meillä tämän tekstin laatimisessa ja vastanneet kysymykseen ja myös välittäneet lisää tietoja. Kiitän myös varjoesittelijöitä samoin kuin muita poliittisia poliittisia ryhtiä, ryhmiä. Minä haluan huomauttaa, miten merkittävää on tämän asetuksen nopea hyväksyminen ja haluan toki kuulla kollegoiden näkemyksiä tästä valiokunnassa ja haluaisimme saada sekä komission kanssa että parlamentin välillä yhteisen päätöksen mahdollisimman nopeasti aikaiseksi, joka palvelee sitten meidän omia viljelijöitämme. Kiitoksia. Grazie. Ci sono... Kiitos. Haluaako joku käyttää puheenvuoron? Jos ei, niin huomioimme esittelijän puheenvuoron ja kysyn, haluaako komission edustaja ehkä kommentoida. Olkaa, olkaa hyvä. Komissio. Thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Sanoisin, aivan kuten esittelijäkin täällä sanoi, että komission ehdotus on sellainen, että siinä otetaan eh, tätä uudistusta suorien eh, tukien eh, maksatukseen, siis että tämä alkaisi 2014. Eli komissio yrittää vain varmistaa sen, että mm, tuottajien tilanne olisi samanlainen silloin, kun he tekevät hakemuksen 2013 kun verrattuna vuoteen 2012, mutta aivan kuten sanoin, niin saman aikaan eh, pitää tätä Facing In-summaa muistaa, joka on 12 maalle mm, mahdollinen. Ja sitten täytyy muistaa, että varanhoitovuonna 13 eräät järjestelyt loppuvat. Ja tämä koskee maaseudun kehittämistä. Me aiomme siis jatkaa sitä, mikä 2012 pätee maataloustuottajille. Komissio tietenkin haluaisi, että tämä tulisi hyväksytyksi kesällä, koska meidän täytyisi saada täytäntöönpano asetus valmiiksi ennen ensi vuotta, jotta maanviljelijät tietäisivät, minkälaisia hakemuksia he joutuvat jättämään sisään. Molto bene. Allora, non ci sono Hyvä, en näe puheenvuoro pyyntöjä. Eli mennään nopeasti eteenpäin, jos tarkistuksia, niin tarkistusten jättämisen määräaika 22. maaliskuuta. Ja sitten esityslista viimeiseen kohtaan, kohta 15 eläinten suojelukuljetusten aikana. Esittelijänä varapuheenjohtaja Vatsichovski. Komissio on viime marraskuussa julkaissut raportin, jossa arvioidaan sitä, mikä on eläinten tilanne ja eläinten hyvinvoinnin tilanne kuljetusten yhteydessä, mitkä ovat eh, sitten lainsäädännön sosiotaloudelliset vaikutukset myöskin. Ja tästä on nyt aloite tehty ja annankin varapuheenjohtajalle saman tien puheenvuoron. Voitte esitellä tämän asian. Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. No, nad sprawozdaniem. My. Prace przebiegają dość e, sprawnie. Dziękuję. Me teemme tätä työtä ja nyt minä kiitän varjoesittelijää. Meillä oli hyvin monia kokouksia Ensimmäinen käsite, joka täällä on syntynyt, on se, että täällä todetaan, todetaan ne asiat, mitkä komissio on tuonut esiin. Ja vaikka tässä nyt toimitaan tämä tämä edistysaskel, mitä tässä ehdotetaan, ei ole riittävä. Kuitenkin eräs päätavoite jäi saavuttamatta. Meillä on vuodelta 2005 asetus eläinkuljetuksista, ja tämä tarkoittaa sitä, että eläinten määrä, elävien eläinten määrä, sitä rajoitettiin – komission raportista, eh, joka on vuodelta 2009. Todet, siinä todettiin, että 8 prosenttia on noussut sikojen kuljetusmäärä ja monen muiden eläinten eh, määrä. Niin, se tavoite, mikä 2005 asetettiin, kun oli kysymyksessä pitkät kuljetusajat, niitä piti vähentää, lyhentää näitä kuljetuksia, mutta tähän tavoitteeseen ei valitettavasti päästy. Tässä kertomuksessa Todetaan, että pitkät matkat nostavat kustannuksia, mutta myöskin yhteiskunnalliset kustannukset nousevat ja ympäristökustannukset. Ja Eh, kun maanteilla eläimiä kuljetetaan, niin CO-päästöt eh, nousevat. Ja tämä myös vaikuttaa lihan hintaan ja lihatuotteiden hintaan. Tätä komissio ei ole tätä muutosta arvioinut. Komissio vain sanoa, että pitkät matkat eh, ovat hankalia mutta, ja maksavat yrittäjille, mutta ei näitä kaikkia kustannuksia ole otettu hu- huomioon. Jokuhan nämä kuljetukset maksaa, usein on tuhansia kilometrejä kyseessä. Eli tämä kustannus lankeaa kuluttajalle korkeampana hintana. Täällä myöskin tuodaan esiin sellainen ajatus, että että sen sijaan, että kuljetetaan eläviä eläimiä, voitaisiin kuljettaa lihatuotteita. Siihen suuntaan pitäisi mennä. Pitäisi pieniä teurastamoja kehittää, sellaisia pitäisi olla. Ja lainsäädännöllisesti pienten yksiköiden perustamista pitäisi tukea. Täällä kuitenkin on ongelma, johon olemme usein puuttuneet, eli kuljetus, kuljetusmatkojen lyhentyminen kahdeksan tuntia on tämä raja. Tämä on sellainen asia, mitä yli miljoona kansalaista Euroopan unionissa on tukenut, että kuljetusaika olisi maksimissaan kahdeksan tuntia. Se täytyy panna merkille. kertomuksessa. Siis ehdotus pitää palauttaa, eli tämä kahdeksan tunnin ehdotus, ja että sitä täytyy vielä käsitellä. On tietenkin joitakin poikkeuksia olemassa, kun maantieteelliset tai muut olosuhteet sitä edellyttävät. Silloin voitaisiin pitempiä kuljetusaikoja soveltaa, mutta noin yleisesti on niin, että yli kahdeksan tuntia ei saisi kuljetukset olla, paitsi poikkeustapauksissa. Eikä niitä pitäisi olla niin paljon kuin nykyisellään. Täällä on myös kuljetusten valvontaongelma. Komissio antaa monenlaisia tietoja tästä, mutta kuitenkin toteaa, että valvonta ei ole yhdenmukaista kaikkialla Euroopan unionissa. Toimivalta on vähän erilaista eh, eri maissa. Eh, siihen pitäisi saada jonkinlaista parannusta. Eli tämä valvontapuoli ei toimi täydessä laajuudessaan. Valvontaa on vahvistettava on kysymys käytännön soveltamisesta tämän säädöksen kohdalla. Ei ole kysymys pelkästään tästä kuljetuksesta, vaan tässä on laajemminkin kysymyksessä eläinten suojelu ja eläinten hyvinvointi. Komissio ja parlamentti, minä haluaisin niille sanoa, todeta, että mitä minä itse kertomuksen suhteen haluaisin tehdä. Tällä pitäisi muotoilla se tarve, mikä jäsenvaltioilla on, koska nehän ovat toimivaltaisia. Pitäisi jäsenmaissa olla toimivaltaisia viranomaisia, jotka eh, seuraisivat sitä, kuinka näiden määräyksien täytäntöön toimeenpanoa tai soveltamista noudatetaan. Meillä on monenlaisia säädöksiä, mutta se, miten ne käytännössä toimivat, niin siitä ei aina ole tietoa. Sitä ei tiedetä, koska valvontajärjestelmä on heikko. Vai tiedämmekö, että se toimii huonosti, mutta monenlaisia kontrolliinstansseja on olemassa. Meillä on monista maista kokemuksia, niiden joukossa Puolasta. Valvonta koskee eläinten suojelua, mutta se on vain yksi osio valvontavaltuuksista. Meillä on myöskin tiepartioita, jotka voivat tätä kontrollia suorittaa. Joten tämä on vähän pinnallista tämä tarkastustoiminta, eikä se, eikä se takaa, että nämä säädökset olisi oikein täytäntöön pantu. Eläinten suojelu tai eläinten hyvinvoinnin valvominen – edellyttää valvontajärjestelmän vahvistamista. Ja pitäisi olla ihan omat organismit tätä varten. Ei niiden tarvitse niin suuria rakenteeltaan olla, mutta sitä ei pitäisi hoitaa ikään kuin sivutoimena, vaan päätoimena näiden elinten taholta. No ne olivat ne kaikkein tärkeimmät teesit, jotka tässä kertomuksessa on. Mitä tähän kuljetukseen tulee, niin täällä on paljon asioita, joita toimivat markkinat eivät tarvitsisi. Eläinten kasvantaminen, teurastaminen ja jalostaminen, se pitäisi olla sellaista, ettei eläimiä tarvitse kuljettaa ympäri Eurooppaa. Se ei ole kuluttajien intressien mukaista, eikä se ole myöskään eläinten intressien mukaista, eikä kuluttajien. Tämä ei vastaa myöskään maatalousseutujen kestävän kehityksen vaatimuksia. Pienet teurastamot ansaitsevat tukea meidän täytyy myös huolehtia siitä, että lihan jatkojalostaminen tapahtuu siellä, missä eläimiä kasvatetaan. On tietenkin helpompi kuljettaa lihaa kuin eläviä eläimiä. Se on hyvin kallista ja siinä on monenlaisia määräyksiä, mitä pitää noudattaa. Se on pääajatus tässä, tässä mietinnössä. Jako pierwsza zabierze głos pani. Jekle, e, seuraavana, olkaa hyvä. Kiitos. Haluaisin omalta osaltani e, sanoa muutaman kommentin. Ensinnäkin kiitokset esittelijälle. Hän on joitain varsin tärkeitä asioita tässä esiin nostanut. Eli että ei kuljetettaisi eläimiä, vaan lihaa. Se on ehkä yksi pääelementeistä, jotka tässä tulisi esiin nostaa. tässä hygienia. Seikat otettiin esiin ja todettiin, että pienteurastamot eivät eh, voisi näin toimia ja siksi niitä ei enää riittävästi tuettaisi. Eli kyllä tämä EU-lainsäädäntöönkin liittyy, eli että meillä ei enää ole tällaisia pieniä teurastamoja, vaan suuria keskitettyjä teurastamoja. YMPn puitteissa voidaan ehkä miettiä tätä asiaa uudelleen, ja jos näin tehtäisiin, niin toimittaisiin eläintenkin etujen mukaisesti. Ja ehkä mietinnössä tarkistusten kautta voitaisiin huomioida se, että on huomioitava kauppa, on huomioitava myöskin kuluttajat. Kauppa vaikuttaa myös eläinten hyvinvointiin ja tällä tavalla markkinointia kannattaa ajatella ja vaatia tällaista lähestymistapaa. Minä pitäisin tätä tarpeellisena päänen Württembergistä tulen itse ja siellä on oltu sitä mieltä, että kahdeksan tuntia on luku, joka voidaan esiin nostaa, mutta tähän tulee sitten vielä purkuajat päälle. Se tulisi huomioida kahdeksan tunnissa. Enkä tässä niinkään lähtisi liikkeelle kahdeksasta tai ylipäätään tuntimääristä, se on varsin pitkä aika. Joistain eläimistä puhuttaessa jotkut eläimet kestävät pidempiäkin aikoja, 90 tuntia. Ja jo vuonna 2005 asia käsiteltiin huolella, ehkä liiankin huolella, eli lähdettiin liikkeelle näistä kuljetusehdoista, juontipaikat, mahdolliset kuivaheinät ja niin edelleen. Ja sitten nämä lepoajat kuljetusten välillä. En tiedä, ovatko ne hyödyksi, koska lastaus ja sitten taas eläinten poistaminen ajoneuvoista on myöskin stressitilanne aina eläimelle. Ja eilinen keskustelu osoitti sen, että se miten eläimiä kohdellaan Riippuu paljon myös siitä, minkälaiset ihmiset saavat olla tekemisissä näiden kuljetettavien eläinten kanssa, mikä on ihmisen koulutustausta ja oma suhtautuminen eläimiin. Vuoden 2005 ongelma, sitä ei ole saatu ratkaistua, eli kuljetusten eh, aikainen valvonta. Tämä on asia, joka kuuluu jäsenmaiden hoidon piiriin ja niin kuin esittelijäkin on todennut, näitä ongelmia tähänkin asiaan liittyen vielä on. Ja yksi ongelma liittyy siihen, että tulkitsemme asetusta hieman eri tavoin eri jäsenmaissa, ja tämä on myöskin asia, jota kannattaisi vielä tarkastella. Ja itse jo pidemmän aikaa, en tiedä onko tilanne sama kaikkien jäsenmaiden osalta, kuitenkin tämä ajoneuvojen kerroksisuus. Jos esimerkiksi nautaeläimiä kuljetetaan kaksikerroksisessa ajoneuvossa, niin tällöin ongelmana on se, että ajoneuvot eivät ole enää riittävän suuria suurempien nautojen kunnolliseen kuljettamiseen ja Saksan osalta, ja puhun todellakin tässä nyt vain Saksan tilanteessa, eh, eh, sillat eivät välttämättä ole riittävän korkeita aina. Jos on eh, kaksikerroksinen kuljetusajoneuvo, mutta sitten eh, liikennemääräyksessä puhutaan eh, nelimetrisyydestä, mutta eh, siltojen korkeus ei tällöin riitä, eli joudutaan sitten näihin purkutoimenpiteisiin ja ajatustoimenpiteisiin, ja tämä kaikki stressaa kuljetettavia eläimiä. Ja tämä käy ilmi viimeistään siinä vaiheessa, kun lihasta löydetään verijäämiä. Eli tässä eh, tärkeimmät seikat, jotka itse halusin tässä vaiheessa esiin tuoda, ja Robinson eh, on näistä asioista samaa mieltä. Myöskin eh, eläinsuojelustrategian osalta olemme samalla samalla linjoilla olleet ja katsoin, että nämä seikat tulee huomioida. Lähestymistavan on oltava riittävän laaja. Rasitus maanviljelijöille taloudellisesti ei saa olla liian raskas. Tarvitaan kuljetuksen aspekti, se on tässä mukaan otettava, mutta toisaalta ei saa unohtaa myöskään eläinsuojeluun liittyviä seikkoja. Ja on tärkeää, että kaikki tahot kantavat oman vastuunsa myös tässä asiassa. Kiitos. Zapewne w ramach tego poparcia, o którym pani poseł mówiła. Niin, Nyt sitten Polsen saa puheenvuoron. Mainitsittekin hänet jo ja sitten Kaarenpah vielä. Olkaa hyvä. Tack, ordförande, och tack. Kiitos puheenjohtajaa, kiitos esittelijälle tästä hyvästä työstä. Minä voin aloittaa sanomalla, että minä olen samaa mieltä näistä teurastamoista. Tässä yhteydessä meidän pitäisi vaatia se, sitä, että katsotaan, mitä nämä hygieniasäädökset eh, säätävät. Minä en ole itse ollut eh, esittelijänä, mutta varjoesittelijänä mietinnössä, ja minä tiedän omasta kokemuksestani niin, eh, siinä, siltä alueelta, jossa asun. Meillä on erittäin pitkät matkat Pohjois-Ruotsissa kaikkiin paikkoihin, ja se on, on, on todella vaarallista, kun teurastamoala rationalisoidaan. harvan asutuilla pohjoiseen alueella ei, ei ole mahdollista pitää näitä kuljetusaikoja 8 tai 14 tunnissa. Siinä ajassa ei ehditä teurastamoon. Meidän täytyy olla mahdollisimman monta vaatimassa, eh, eh, jotta vaadimme tällaisen näkemyksen mukaan ottamista maaseudun ohjelmiin, koska kyllä tämä kuuluu aivan yhtä paljon maatalousasetukseen kuin liikennepuolen säädöksiinkin. Se, mikä tässä eh, komission tekstissä on mukana, on, on se, että täällä on suuntaviivat asialle samalla hetkellä, kun aivan selkeästi todetaan, että EFSAn lausunnon mukaan osa asetuksesta on sellaista tekstiä, mikä ei täydellisesti sovi näihin nykytieteen tuloksiin. Sehän tarkoittaa sitä, että kierrämme erästä perusperiaatetta, jonka mukaan meidän lainsäädäntömme pitäisi perustua validoituun tieteelliseen tietoon Euroopan tasolla. Tämä on todella vakava asia. Se, että siis asetus sen, sen sijaan, että puhuttaisiin asetuksesta ja tai sen toimia, täällä puhutaan suuntaviivoista. Kun puhutaan kahdeksasta tunnista, niin voimme todeta, että tämä on tällaisena sloganilla ollut mainio, kun olemme halunneet kansalaisten kiinnostusta herättää ja, ja saada huomio kiinnittymään siihen, mitä eläinkuljetukset tarkoittavat. Olen kuitenkin vähän epävarma sen suhteen, että voidaanko lainsäädännössä todeta, että kahdeksan tuntia näin vaan vastaa se tai ei sitten tieteen tuloksia. Jos lainsäädännössä tai kun on todettu tieteellisesti, että kahdeksan tuntia on aivan liikaa tietyille eläimille ja tietyissä olosuhteissa. Mutta sitten kun on muista eläimistä kysymys, niin saattaa jopa olla niin, että pitemmät ajat käyvät myös eh, sovellettaviksi. Miten tällaista, miten tällaista asiaa käsitellään. Tässähän on nyt huimat erot. Meillä on hyvin voimakkaat kansalaismielipiteet tämän asian takana ja meillä on tieteellistä tietoa asiasta, joten olisi, eh, olisi, tätä olisi siis mm, mietittävä ja kyllä meidän täytyy tulevia ratkaisuja löytää. Sellaisia ratkaisuja, jotka ovat hyviä ihmisille – anteeksi, eläimille ja myös taloudelle ja yhteiskunnalle. Kaikkein paras tapa päästä taloudelliseen tulokseen on, että saamme alueellisia teurastamoja. Ja jos me kuljetamme lihaa, niin kyllä se pitää olla pilkotussa muodossa. Se on paljon tehokkaampi tapa kuljettaa lihaa kuin eläviä eläinten, kuin eläviä eläinten muodossa. Dziękuję bardzo. Teraz głos zabierze pani poseł. Kiitokset. Ja sitten Kaadenpah ja Mäkinen sen jälkeen. Lämpimät kiitokset esittelijälle ongelma ei ole helppo siksikään, että asetuksella pyritään nyt hyvittämään rakenteellisesti epäonnistuneita seikkoja. Asetuksessa lähdetään pääasiassa liikkeelle eläinten suojelusta ja pitkistä kuljetusajoista, mutta ongelmana on myöskin se, miten Euroopassa nykyisellään maataloutta toteutetaan. Ja tämä on asia, joka tulisi mielessä pitää tästä asiasta puhuttaessa. Eli on muistettava, ettei tämä asetus pelkästään ähm, onnistu ratkaisemaan kaikkia ongelmia, jotka liittyvät esimerkiksi hyötyeläinten pitoon äh, ja muihin seikkoihin. Ja voin äh, tukea sitä, mitä Paulson totesi, kahdeksan tuntia on jonkinlainen symboli tilanteesta. Eli Euroopassa tilanne on sellainen, että sen vuoksi, miten nykyään hyötyeläimet joudutaan kuljettamaan, on joudutaan huomioimaan myöskin se, että eläimet kärsivät. Ja joissain tilanteissa tilanne on sellainen, että lihaa käytetään enemmän kuin mitä poikallisesti tuotetaan, niin lähtökohtaisesti pitäisi kuljettaa lihaa, ei eläviä eläimiä. Mitä tulee asetukseen tai täytäntöönpanomääräysten muuttamiseen, niin pyritään saada tämä nykytilanne jonkinlaisen hallintaan. Ja Elsassakin lähdettiin liikkeelle siitä, että katsottiin, miten voidaan eh, kunnolla kuljettaa eläimiä. Ja vuonna 2009 Lyte totesi, että jos nyt kuvitellaan eh, sänkyä, kahden hengen kokoista sänkyä ja siinä sitten neljä lehmää tai eh, kymmenen lammasta kuljetettaisiin siis tämän suuruisessa tilassa. Eli tarvitaan jonkinlaista mielikuvaa siitä, missä tässä puhutaan. Mutta voidaan ehkä miettiä, olisiko mahdollista joissain muissa yhteyksissä tämä asia esiin nostaa vaikkapa maaseudun kehityksen yhteydessä. Eli mietittäisiin, miten voitaisiin tehdä rakenteellisia muutoksia ja saada nämä kuljetusmatkat lyhenemään. uskoisin, että tästä olisi lähdettävä liikkeelle. On tärkeää, että kuljetukset hoidetaan siten kuin nykytiedon mukaan parhaalla mahdollisella tavalla on mahdollista tehdä, mutta jos mahdollista, niin tulisi hyödyntää paikallisia alueellisia teurastamoita. Mutta ei tässä nyt lasta kylpyveden mukana saa pois heittää. Sanotaan, että puhutaan tässä pelkästään eläintensuojelukysymyksistä, mutta sitten muut, esimerkiksi talousehdot ja kriisiin liittyvät seikat jäisivät kokonaan unholaan, mutta ei toisinpäinkään, eli katsottaisiin vain eh, kriisin kannalta tilannetta ja unohdettaisiin kokonaan eläintensuojelun merkitys mutta toivottavasti tulevaisuudessa saadaan aikaan uudenlainen toisenlainen YMP, jolloin ei enää tämä asia ole tapetilla. Kiitos. Kiitokset ja sitten puheenvuoronsa Roy McGuinness, siis olkaa hyvä. It's okay. No. Uh, thank you, Chair. Um, I'm not having a... Kiitoksia. No minä nyt en kovin ole menestyksekkäässä ole näiden mikrofonien kanssa, mutta kiitän esittelijää. Tuen myös Polsenia tästä tieteellisestä tiedosta ja todistuksista, todisteista. Meidän täytyy saada riittävästi aikaa, aikaa tähän tutkimukseen, muuten me saamme hyvinkin huonoa, huonot tulokset esimerkiksi lyhytaikaisista eläinkuljetuksista ja taas ehkä paremmat tulokset pitkäaikaisista, joten meidän täytyy pitää huolta siitä, mikä tuo tieteellinen tieto on komission eh, tieto on oikein hyvä tämän, tämän, tästä täytäntöönpanosta. Ja kun täytäntöönpanossa on ongelmia ja me pyrimme menemään aina enemmän lisäsäädösten suuntaan. Pitäisi ehkä muistaa, että onko edeltäviä täytäntöönpantu oikealla tavalla ja täytyy näin jäsenvaltiot saada täytäntöönpanemaan olemassa olevat tekstit. Jeklekin jo puhui tästä ja puhui teurastuspaikan paikasta ja niiden puuttumisesta tietyissä osa, osa, osissa unionissa. No, jos katsotaan vaikkapa Irlantia ja sitten näitä sijoitusinvestointilukuja teurastamoihin ja sitten myös kuljetuskustannuksia. Aikamoisia summia on laitettu näihin kuljetuskalustoihin, jotta eläimiä voidaan kuljettaa järkevällä tavalla, joten meidän täytyy varmasti tutkailla parhaita käytäntöjä tällä alueella standardien saavuttamiseksi. Esittelijä puhui myös erityiselimestä, uudesta erityiselimestä eh, asiantuntevasta tahosta. Tätä täytyy miettiä nyt varsinkin, kun meillä on talousarviokuri menossa ja, ja julkisien puolen rahoja pitäisi käyttää vähemmän. Eli meidän täytyy todellakin nyt katsoa, mitkä hyvät käytänteet ovat ilman turhia lisäkustannuksia. Elävien eläinten kuljettaminen Osaaminen on tietysti maatalousasioissa hyvin merkittävä kysymys, mutta siihen on aika paljon jo investoitukin ja se, sen pitäisi parantaa eläinten hyvinvointia ja se on juuri pääavain näissä asetuksissa, joita meillä on ja niitä täytyy saada täytäntöön pantua järkevästi ennen, ennen kuin ryhdymme kiiruhtamaan taas uusien elä, eläinten hyvinvointia parantavien tekstien suuntaan. Kiitos. Kiitos. Ja seuraava puhuja, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin myöskin kiittää esittelijää tästä mietintöön luonnoksesta. Tässä on taas tällainen aihe, joka herättää tunteita. Ja tässä tietenkin voidaan esittää hyvin monenlaisia eri ase- näkemyksiä asiasta. Tämä on kuitenkin tasapainoinen lähestymistapa asiaan tässä mietinnössä. Ja minulla on kolme asiaa, johon haluaisin puuttua. Roome Gines tässä ensimmäisen ottikin jo esille. Meidän täytyy tietenkin kiinnittää eh, huomiomme niihin tahoihin, jotka eivät toimi sääntöjen eh, mukaan, mutta on myös sellaisia kuljettajia, jotka ovat investoineet uusiin kuljetuskalustoihin niin meidän täytyy myös tunnustaa se, että, että on muistaa se, että asiat menevät hyvin myös monissa kohdin. Sitten valvontakysymys. Jäsenmaiden suorittama valvonto, en tiedä aina missä kunnossa se on, mutta nyt tässä tunnutaan käsittelevän kaikkia maita samalla tavalla ja todetaan, että maat toimivat huonosti. Mutta jos, jos katsotte Euroopassa, eh, Euroopassa tehtäviä eläinkuljetuksia huomaatte, että eräät maat ovat tiukempia kuin toiset, eli tar- valvonta on erilaista. Jotkut kuljetukset vain menevät toisten maiden läpi, sellaista on tapahtuu paljon. Silloin voidaan vain päätellä sitä, että joissakin maissa on, siis jos joitakin maita kierretään, niin silloin ilmeisesti siellä valvonta on tiukempaa minkälaisia sanktioita ja sakkoja on, ne saattavat vaihdella. Jossakin se maksaa 50 euroa tämä sakko, jossakin maassa peritään tuhansia euroja. Emme voi tätä sakkojen tasoa mitenkään itse vahvistaa, mutta meidän täytyisi katsoa vähän tilannetta kokonaisuuden kannalta, etteivät maat tekisi mitä vaan. Eikä pidä sulkea silmiä siltä, että toiset maat ovat tiukempia kuin toiset. Sitten kuljetusajat. Jos emme ole huolellisia, niin mm, tässä tulee tällainen kahdeksan tunnin mietintö. Ja jos sitä sellainen tulee, niin se ei tule olemaan se, mikä saa enemmistön taakseen, ei suurta eikä minkäänlaista enemmistöä, jos tässä puhutaan vain siitä. Se fokusoituu nyt aika, aika paljon tähän aiheeseen. Ei pitäisi fokusoida kuljetusaikaan, vaan kuljetuksen olosuhteisiin. Erityisesti teurastus, teurasmatkat ovat sellaisia, joissa näitä virheitä tapahtuu tai väärinkäytöksiä. Jos meidän pitäisi palata siihen mietintöön, me hyvä, jonka me hyväksyimme täällä parlamentissa jo 2004, pitäisi teuraseläimet erottaa. Me tiedämme, että tässä voitaisiin ajatella kahdeksan tunnin rajaa. Erässä maissa on ongelmia, tietenkin voitaisiin siihen järjestää poikkeus. eläimille siis tällainen. Mutta sitten kun on eläinten kasvatuksesta ja lihotuksesta kysymys ja arvot, tuotantoarvot ovat suurempia, niin meillä oli aivan järkevä ehdotus vuonna 2004. Ei ole tärkeää se, että, että tässä olisi vain maatuottajat, maataloustuottajat mukana, vaan myös kuljettajat ja, ja, ja kansalaiset, kuluttajat mukana. Ja sellainen mietintöhän meillä oli 2004. Tässä nyt on osittain uutta lainsäädäntöä. Kuitenkin Euroopan parlamentista voisi tulla neuvostolle hyvä viesti, jos me sanoisimme, että näitähän me jo melkein neljä melkein kymmenen vuotta sitten jo ehdotimme. Meillä ei ollut silloin yhteispäätösmenettelyvaltuuksia. Niin nyt tässä voitaisiin esittää, että näihin olosuhteisiin on kiinnitettävä huomiota. Mehän se, että meillä ei ole niin kuin mahdollisuutta tätä valvontaa tiukaksi saada, niin keskittykäämme sitten kahdeksan tunnin kuljetuksiin teuraseläinten kohdalla ottakaamme tiede käyttöön ja sitten katsokaamme näitä muitakin olosuhteisia, olosuhteita. Kiitoksia nyt tästä luonnoksesta esittelijälle. EPP varmastikin tekee vähän sellaisia ehdotuksia tähän, jotka tuovat lisää tasapainoa yhdessä varjoesittelijöiden kanssa. ihan kauheita, kun omassa iässäni niin e, e, sanon tässä tämän asian, mutta me kymmenen vuotta vanha mietintömme uudelleen esiin. Kiitokset. Karsia Peres ja sitten Agnia. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset esittelijälle. Hän on esitellyt meille tätä oikein mukavasti Yleisesti ottaen voin olla täysin samaa mieltä hänen kanssaan näistä pääperiaatteista eläinten hyvinvoinnissa ja minkälaiset kuljetuskustannusolosuhteet pitäisi olla, mutta kuitenkin haluaisin esittää tähän muutaman täsmennyksen ja kommentin näihin konkreettisiin ehdotuksiin. Tietysti niistä, ne on, niistä on osittain jo kuultu tässä keskustelun kuluessa muiden suusta. Komission tiedonanto on sinänsä tasapainoinen, mutta ja nyt tämä nykyteksti pohjakin riittäisi, eli meidän ei pitäisi nyt ryhtyä luomaan uutta tekstiä, niin kuin Mäkinäskin täällä sanoi, pikemminkin taata se, että nyt jo olemassa olevat tekstit saataisiin täytäntöön pantua. Komissio on olette eh, esittänyt moniakin ehdotuksia ongelmien löytämiseksi ja nykyongelmien ratkaisemiseksi. Tätä voisin tosiaankin myös tukea. Ja eläinten hyvinvointi ja kuljetus järkevällä tavalla on myös taloudellinen kysymys. Kun asiaa ajatellaan, vain taloudellisesti ajaudumme ongelmiin. Tässä tietysti kuluttajat ovat nyt avainasemassa miettimässä sitä, miten eläimet on tuotettu ja kuljetettu. Ja nyt kuljetus, kuljetuskysymys on tavoitteena kaikissa eläinkuljetuksissa, ei pelkästään teuraseläimeksi kuljetuksissa, vaan kaikessa muussakin eläinkuljetuksessa. Tässä Polsenin ja muiden kollegoiden kommenttiin yhdyn, eli me tarvitsemme tieteellistä tietoa jokaisesta eläinlajista erikseen. Tuo kahdeksan tunnin ajatus, sillä ei ole riittävästi eh, tieteellistä tietoa. EFSAn eh, stressitaso, testit osoittavat, että kuinka kauan tuo matka sitten kestääkin, sillä ei ole kovinkaan paljon vaikutusta eläimen stressitasoon. Jotku, joillekin eläimille esimerkiksi tauot ja kävelytys auttavat, toisille se taas olisi pikemminkin hyvinkin kontraproduktiivista. Eli täytyy todella tieteellistä tietoa nyt käyttää hyväksi ennen kuin teemme mitään lopullisia päätöksiä. Ja vielä tähän loppuun huomauttaisin, että kun puhumme nyt eurooppalaisesta säädöksestä, niin meidän täytyy muistaa nämä yleisperiaatteet ennen kuin ryhdymme monia ehdotuksia tässä toteuttamaan. Meidän täytyy tässä valiokunnassa toimia hyvinkin, hyvinkin tietoisina siitä, että tätä sovelletaan myös e- esimerkiksi Espanjaan ja muihin, muihin kaukaisiin, kaukaisempiin, maantieteellisesti kaukaisempiin valtioihin, joissa tuo, tuo, mm, nuo välimatkat ovat myös hyvin pitkiä ja, ja myös eläinten kuljetus toiseen valtioon on varsin pitkä aika. Tällaiset ajatukset pitää ottaa huomioon myös silloin, kun mietitään maatalousvaliokunnan ehdotuksia tuonne toisiin toimielimiin. Uskon, että keskustelu ja tämä työ, jota jatkamme tässä valiokunnassa kaikkien kollegoiden kanssa ja esittelijän kanssa, auttavat meitä tasapainoisen lopputuloksen aikaiseen, aika, aikaansaamiseen. Kiitoksia. Kiitokset. Ja Anja seuraavana, olkaa hyvä. Ja sitten Hoisling. Voin yhtyä siihen, mitä McInnes juuri sanoi. Ja toteaisin vielä, että tässä on tällaista politiikan musta maalausta hieman. Eli jos vastustaa jollain tavalla lainsäädäntöä, jolla tuetaan eläinten hyvinvointia, niin on pahempaakin pahempi ihminen. Ehkä meidän kannattaa kuitenkin pitää järki kädessä tässä asiassa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ollaan ehkä hieman erilaisia Meillä on tällainen lampasta puhuttaessa Pohjois-Skotlannissa lampaat syntyvät. Kesän lämpimät tilat ovat mukavat, mutta sitten syksyn tultua on lähdettävä muualle maan eteläisiin osiin lihomaan ja matkat kestää yleensä yli kahdeksan tuntia. Ja tällä ei puhuta moottoritieliikenteestä, vaan pienistä kukkulateista ja matka etenee hitaasti. Mennään ihan hidasta vauhtia, mutta silti kuljettajan on eh, pysäytettävä välillä tässä. Kahdeksan tuntia se ei välttämättä aina riitä, olen sitä mieltä. Ja sitten Rouva Jögle puheenvuorossaan viittasi myös siipikarjan kuljetukseen. Me hoidamme nämä asiat pimeässä, koska silloin kanat nukkuvat. Jos pimeän kuljetus mahdollistuu, niin monet ongelmat ratkeavat jo sillä. Purku ja lastaustoimenpiteet ovat stressitekijä. Sitten kun eläimet saadaan autoon, eh, jos kuljettaja ajaa hyvin eikä vastuuttomasti ja liikaa jarruttele, niin eläimillä on ihan melko hyvä olla. Mutta jos niitä koko ajan purataan pois autosta ja lastaan uudelleen, niin siitä syntyy lisästressiä eläimille. Ja tässä esittelijä viittasi myöskin rajoitettuihin markkinoihin, totesi, että vain tietyllä etäisyydellä on mahdollisuus myydä. No tämähän on monopoli, reseptivaihtoehtoa ei ole, eläinten on mentävä tiettyyn teurastamoon ja äh, hinnat äh, lasketaan, koska tietää, että mitään muuta vaihtoehtoa ei ole. Mainittiin monikerroskuljetukset. 80-luvulla meidän maassamme puututtiin tähän asiaan. Tässä viitattiin siltoihin, että joudutaan tällöin purkamaan lasti äh, UKssa karjan osalta nämä kaksi kerroskuljetukset eivät ole ongelmallinen asia. Ja sitten lopuksi vielä henkilökohtainen kommentti. Olen ollut tekemisissä lampaiden kanssa ja karitsojen kanssa. On hyvä, jos eläimet eivät ole syöneet ennen kuljetuksia. Helposti ajattelee, että ennen matkalle lähtö olisi hyvä syöttää eläimet. Mutta sitten tämä märehtimisprosessi lähtee käyntiin ja siitä jää jälkeä eh, ajoneuvoon. Jos otan vastaan sellaisia lampaita, jotka ovat lähteneet liikkeelle kuljetuksen alkaessa tyhjin vatsoin, niin ne ovat sitten iloisella mielellä, kun pääsevät ajoneuvosta pois ja ryntäävät syömään. Tilanne on ihan toinen, jos eläimet on pistetty <clears throat> kuljetuksen alkaessa syömään. Ja heikkoja eläimiä ei pidä kuljettaa, koska ne kaatuilevat, jäävät muiden alle ja saattavat kuollakin. Tämä olisi tärkeä perussääntö ja kannattaa sitten tasaisesti eh, täyttää eh, ajoneuvoja, katsoa, että suunnilleen saman eläimet pidetään lähellä toisiaan. Ja sitten kun on sarvipäitä, niin pitää katsoa, miten ne laitetaan. Kaikkien paras vaihtoehto olisi, jos eh, sarvet otettaisiin pois. Niistä ei ole mitään hyötyä muutenkaan. Ja jos eläin on tiineenä ja saattaa vaikka poikia matkan aikana, nämä ovat huonoja asioita. Kannattaa vähän katsoa, ettei nyt tiineenä olevia eläimiä laiteta kuljetuksiin mukaan. Kiitos. Kiitos. Sitten Hoisling ja sen jälkeen McIntyre. Olkaa hyvä. Äh, Täällä nyt tietenkin täytyy toimia, kun miljoona kansalaista odottaa jotakin. Ja me tiedämme, miten, miten tässä on tehty tällaisia, äh, on jätetty huomiota tiettyjä asioita. Tässä on äh, monet viime, pienet teurastamot ovat sulkeneet ovensa ja se on tietenkin johtuu Euroopan unionin toimista ja tällaista asiaa pitää lähteä korjaamaan. Ja me olemme laiminlyöneet jotakin, nyt täytyy ryhtyä korjaamaan tällaisessa maatalouden kehittämiskontekstissa. Eh, tässä sitten eläinkuljetukset eivät eh, liity tähän, vaan tämä on liittynyt hintoihin. Me tiedämme, että pohjoisesta etelään mm, eh, viedään paljon sikoja Saksassa, koska siellä hinta on korkeampi. Se on tällainen turha kuljetus. Ja täytyy sitten miettiä sitä, että miten voitaisiin alueellisesti ryhtyä toimimaan, niin sehän on aivan oikea tapa ajatella. Ei ole kysymys pelkästään kahdeksan tunnin aikarajasta tässä, vaan meidän täytyy eh, tiedä, täytyy ymmärtää, että se on monille eläimille liian pitkä aika. Mutta se, että minkälaiset olosuhteet muuten vallitsevat kuljetuksessa, niin se on tärkeämpää. Eli olosuhteet ovat tärkeämmät kuin tämä aika. Meidän täytyy myös rajoittaa hyvin voimakkaasti näitä poikkeus, poikkeamia tästä pääsäännöstä. Me tiedämme, että Pohjois-Euroopassa on sellaisia alueita, joissa mitään infrastruktuuria ei ole teurastukselle, eli meidän täytyy poiketa tästä ja myös kilpa, kilpailussa käytettäviä eläimiä ja Joka tapauksessa toivon, että yhdessä voimme laatia sellaisen perustan ja voimme kasvattajille osoittaa, että me välitämme näistä asioista. On kysymys maatalouden hyväksyttävyydestä ja meidän täytyy antaa ihmisille vastauksia. Hyvä, kiitos. Mäkin täällä seuraavana, olkaa hyvä. Ja sitten Jar. Um, as a fellow member of... Kiitos. Niin, minä ECRin puolesta haluaisin kiittää Wojciechowskia tästä työstä. Tämä on hyvin perusteltu, perusteellinen työ ja olemme nähneet tästä paljon sähköpostejakin. Hän on aivan oikeassa me tarvitsemme entistä enemmän testejä niille, niille kuljetusvälineille, joilla elineitä, eläimiä kuljetetaan ja myös yksilöitä täytyy kouluttaa ja tarkastaa. Se on myös merkittävää periaatteessa. Olen täysin samaa mieltä siitä, että on hyvä teurastaa eläimet mitä lähimpänä tilaa, jossa ne on kasvatettu. Ehkä puhuisin nyt omasta alueestani West Midlandista. Pienet teurastamot ovat jo joutuneet sulkemaan ovensa, ja se osittain unionin lainsäädännön vaikutusten vuoksi. Joten meidän täytyy tässä nyt olla varovaisia, että me emme äh, ihan hyvässä uskossa näitä asetuksia täällä tee, ja sitten siitä, siitä syntyy vaikka mitä tahansa tahattomia äh, seuraamuksia, ja näin eläimet joutuvat matkustamaan pidemmälle teurastettaviksi. Minua huolestuttaa se, että osissa yhdistynyttä kuningaskuntaa ja erityisesti pohjois pohjoisessa ja tuolla Shetlandin saarilla olisi mahdollista pitää maa pitää, olisi mahdotonta pitää eläimiä maatilalla, jos vain tuo, otettaisiin tuo kahdeksan tunnin raja, kun ne eivät pääsisi sitten kulkemaan kahdeksassa tunnissa aina tuonne, tuonne maalle, tuonne pidemmäs antereelle. Ja näin tuo aika ei välttämättä ole se tärkein asia, vaan olosuhteet sinänsä. Ja eri eläimet, niillä on erilaiset, ne tarvitsevat eri asioita. Esimerkiksi hevosten teurastusasia on nostanut tunteita, kohuttanut tunteita paljonkin. Ja siihen on kiinnitetty paljon huomiota ja aina jos me tuo, saamme aikaan lisää lainsäädäntöä, emme välttämättä saa aikaiseksi kuitenkaan niitä tavoitteita, joihin olemme tähdänneet. Kiitoksia. Kiitos. Sitten Jaara, olkaa hyvä. Ja sen jälkeen sitten komissio. Kiitos puheenjohtaja. Tänään puhutaan hyvin tunneperäisestä asiasta ja kuvia käytetään myöskin materiaalissa. Ja kun EU kuljetti eläviä eläimiä, järjestettiin suuria Euroopan läpi järjestettyjä kuljetuksia, niin silloin julkisuuteen tuli sokeraavia kuvia noina aikoina. Ja itse olin yhteydessä eräseen e, kuljetusten harjoittajaan ja hän myönsi, että katastrofaaliset olivat tuolloin kuljetusolot, oli rajan ylitystoimia, eli eläimet joutuivat todellakin kovin kärsimyksiin. Mutta e, nämä ajat ovat edelleen ihmisten mielissä. Aina kun puhutaan eläinkuljetuksesta, niin nämä ääriolot nousevat mieleen. Ja on jouduttu varovaisesti näihin asioihin puuttumaan, mutta toisaalta meidän on oltava realistisia. Ja meidän tulee lähteä liikkeelle mietinnöstä, joka kymmenen vuotta sitten hyväksyttiin, sillä Mietintö ei ollut huono, mutta tietysti jotain puutteitakin siinä oli. Mutta jos nyt olisi mahdollista saada jäsenmaatkin mukaan, ongelma on se, että meillä ei ole kunnollista valvontaa, niin sen takia ongelmana on se, että mitä tahansa me päätämme, niin täytäntöönpano ei hoidu välttämättä kunnolla ja nämä kammottavat kuvat saattavat palata takaisin ja tästä syntyy sitten näitä yksinkertaisia ratkaisumalleja, esimerkiksi tämä tuntiratkaisu, kahdeksan tunnin ratkaisu esimerkiksi, mutta sitten pienellä präntättyyn ei kiinnitetä huomiota tarpeeksi. Ja sitten on huomioitava myöskin nämä kesto- ja kuljetusehtokysymykset eh, ja sitten mikä on eh, eläinlaji. Eh, on ymmärrettävä, että jos kuljetaan maaseutualueilla, niin tilanne on vähän toinen kuin mm, jos käytetään jotain muuta kuljetusreittejä. Esimerkiksi jos itse matkustan vaikka miten pitkään bussilla hyvillä teillä, niin voin matkalla viihtyä paremmin kuin joskus huonolla teillä lyhyellä, lyhyemmän ajan kestävällä matkalla. No niin, tässä puhuttiin pienten teurastamojen puolesta jotta eläimiä ei kuljetettaisi kovinkaan paljon. Me olemme Saksassa nyt saaneet aikaan sellaisia muutoksia, että Meillä on äh, teurastamoja eri kokoisia, mutta äh, nyt sitten hygieniasäännöt ovat sellaiset, että äh, monilta teurastamotoiminta on kielletty ja tämä on johtanut siihen, että ensin on kuljetettava 50 kilometrin päähän eläin teurastettavaksi ja sitten liha kuljetetaan takaisin lähtöpaikkaan. Eli ne, jotka tässä totesivat, että olisi tärkeää, että voitaisiin paikan päällä teurastus toteuttaa, se olisi erittäin tärkeää. Se tulisi voida mahdollistaa. Tietysti hygieniasääntöjä tarvitaan, mutta eivät ne saisi mitään ylilyöntejä aiheuttaa. Kiitos. Dziękuję. Wyczerpaliśmy dyskutantów. Hyvä, kiitos. Näin kaikki puhujat ovat puheenvuoronsa käyttäneet ja nyt voimme antaa puheenvuoron komission edustajalle eh, pääosastosankosta. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minulla ei ole paljon tähän lisättävää. Minun mielestäni tässä oli hyvin eh, täyden, täydellinen keskustelu kaikki nämä asiat tulivat esille mietinnössä ja, ja tässä puheenvuorossakin kävi ilmi, kuinka vaikeaa on, on tätä eh, määräaikaa määritellä kuljetusten pituudelle ja miten tieteellinen tieto otetaan huomioon. Komission kertomuksesta tässä käy ilmi, että päätavoite on soveltaa nykyisiä säännöksiä. Haluaisin vielä vähän täydentää näitä hyvin laajoja keskusteluja, joita tässä käytiin, että pitää myös muistaa se, että kuljetusala äh, kehittyy sosioekonomisesti. Meillä on yksityisyrittäjiä, jotka ovat hyvin myönteisiä suhtautumiseltaan hyvin käytänteisiin. Jossakin vaiheessa puhuttiin koulutuksista, Tämä hyväksyttiin vuonna 2005 ja hyväksyttiin, otettiin käyttöön 2006. Eli tässä nyt sitten on jo viisi vuotta kulunut ja ajat ovat muuttuneet, tietojen kehitystä on tapahtunut ja sekin pitäisi tässä ottaa keskustelussa huomioon. Dziękuję bardzo. A na koniec sprawozdawca, pan poseł Jan Wójciechowski. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję. Ja seuraava puhuja. Kiitos ja kiitos kaikille puheenvuoron käyttäneille. Kiitos näistä mielenkiintoisista näkemyksistä ja kommenteista, joita esititte. ilman muuta pyrin hyödyntämään esittämänne kommentit, eh, kun työstän tätä tekstiä. Ja nyt eh, esitän vielä muutaman kommentin ja kommentoin hieman joitain käytettyjä puheenvuoroja. Nämä rajoitukset, aikarajoitukset koskisivat pelkästään teurastukseen lähetettäviä eläimiä. Tietysti voidaan keskustella vielä siitä, mikä yläraja olisi, kahdeksan tuntia vai joku muu eh, aika. Eikä välttämättä tarvitse päätyä vain yhteen eh, tuntimäärään. Sitten kun puhutaan eläimistä, eh, jotka kuljetetaan jotain muuta tarkoitusta varten, niin tilanne vaihtuu, koska silloin vastaanottajaa kiinnostaa ilman muuta se, että eläimen kunto on hyvää kuljetuksen jälkeen, mutta sitten kun teurastettavaksi lähetettävistä eläimistä on kyse, niin puhutaan eh, tai kiinnitän huomiota siihen, että kyseessä on eh, eh, tuote ikään kuin ei välttämättä kiinnitä näihin olosuhteisiin niin paljon huomiota. Painottaisin kuitenkin esittelijänä seuraavaa seikkaa. En keskity pelkästään kysymyksiin, jotka koskevat eläinten hyvinvointia, vaikka selvää on, että se on tärkeä ja etusijalle nostettava asia. Mutta jos joskus on käynyt moottoriteiden levähdyspaikoilla ja jos joskus on sattunut eläinkuljetusauton näkemään, niin varmasti on huomannut, että olosuhteet eivät aina ole erinomaiset. Ja toisaalta tähän liittyy myös seikkoja, eettisiä seikkoja, mikä katsotaan sopivaksi ja mitä ei. Mutta taloudelliset seikat ovat tässä kaikessa mukana myöskin ja pyrin nekin huomioimaan omassa esityksessäni. Jos kuljetetaan suuria eläinmääriä esimerkiksi Puolasta Italiaan, niin voidaan katsoa, että silloin markkinat eivät toimi toivotulla tavalla ja joku varmasti kovasti hyötyy taloudellisesti näistä kuljetusmenettelyistä. On tärkeää, että katsomme hieman laajemmasta vinkkelistä näitä kysymyksiä, me pelkästään yrittäjien kannalta ja taloudelliselta kannalta, vaan on muistava myös sosiaaliset aspektit ja kuluttajiin liittyvät seikat voisi olla hyvä, jos kuluttaja voisi ostaa lihan ja tietäisi, että eläintä ei ole kuljetettu valtavia matkoja. Hän voisi ostaa lihaa ja tietää, että eläin on kasvanut ja teurastettu ihan lähiympäristössä. Tästä olisi hyötyä myöskin paikallisia tuottajia ajatellen ja kuluttajia ajatellen. Jos esimerkiksi ajatellaan puolalaista tuottajaa, niin eh, ei tarvitsi sitten eh, järjestää kaikkia näitä kuljetukseen liittyviä seikkoja vielä eh, kaiken lisäksi. Eli taloudellista seikoista puhuttaessa taloudelliset edut ovat tässä melko selkeät. Ja ehkä ensi niin en tätä riittävän hyvin painottanut kuitenkaan. Joka tapauksessa on hyvä, että täällä kiinnitettiin huomiota myös siihen, että olisi hyvä, jos voitaisiin jälleen alkaa käyttää paikallisia pieniä teurastamoja. Näiden myötä luotaisiin myös paikallisia työpaikkoja ja voitaisiin vähentää kuljetusmatkoja ja niistä aiheutuvia kustannuksia. Eli uudessa versiossa pyrin näitä aspekteja pienten teurastamojen merkitystä paremmin esiin nostaa. Ja vielä eräs toinen seikka, joka kannattaa eh, huomioida ja jonka osalta myöskin tekstiä pyrin vähän muuttamaan. Eli kannattaisi ehkä ajatella rahoitusjärjestelmää nimenomaan, kun puhutaan paikallisista PK-jalostusyrityksistä, joiden tulisi saada eurooppalaista rahoitustukea. Tämä mahdollistaisi toivottavasti sen, että teurastus voitaisiin toteuttaa mahdollisimman lähellä eläimen kasvatuspaikkaa. Ja tällä tavalla myöskin voitaisiin vähentää pitkiä kuljetusmääriä. Ja on selvää, että myös maantieteelliset tekijät tässä yhteydessä on huomioitava – keskisessä Euroopassa voidaan ehkä ajatella mahdollisena kahdeksan tunnin aikarajaa, mutta se ei välttämättä päde kun puhutaan tietyistä syrjäisemmistä alueista, esimerkiksi Suomesta, Ruotsista tai vaikkapa Espanjasta, maista, joissa etäisyydet ovat pitkät, eikä välttämättä kahdeksassa tunnissa ehdi riittävän pitkälle jollain tavalla kuitenkin esiin tulisi tuoda se, eh, mikä on tässä asian ytimessä. Eh, esimerkiksi jos otetaan rajaksi kahdeksan tuntia, niin voitaisiin kuitenkin ajatella poikkeuksia tietyissä olosuhteissa, jolloin kahdeksan tuntia ei riitä. Joka tapauksessa kuljetusolosuhteet ovat jo parempia nykyisellään kuin mitä ne aikaisemmin olivat. Se on myöskin muistettava. No, tässä nyt ehkä eh, ne seikat, jotka vielä lopuksi halusin esiin tuoda. Ja näiden pohjalta pyrin parantamaan tekstiä vielä. Ja erityisesti siis keskityn siihen, kuinka paremmin uudessa versiossa painottaa pienten teurastamojen merkitystä. Kiitos vielä kertalleen kaikille hyvistä ehdotuksista ja kommenteista. Ja vielä yksi, yksi seikka, joka unohtui, eli nämä valvontatoimet. Itse olen Euroopan parlamentissa nyt toista kautta vaikuttaa. Ja alun alkaen eläinten hyvinvointi- ja suojelukysymykset ovat olleet huomioni keskipisteenä. Vaikuttaa siltä, että joskus nämä määräykset ovat farsi, jos niitä ei toteuteta täytäntöön panna ja tämä sen vuoksi, että valvontatoimia ei riittävästi ole katsotaan esimerkiksi, että henkilösuojakysymykset ovat erittäin tärkeitä. Euroopassa kussakin maassa on oma eh, ihmisoikeusvaltuutettunsa, kuluttajavaltuutettu. Ja tällöin lainsäädännöllämme on merkitystä mutta sitten kun puhutaan eläinten hyvinvointiin liittyvistä määräyksistä, niin pitkälti nämä jäävät vain pelkäksi kirjaimeksi, koska eh, soveltamisessa täytäntöönpanossa on suuria puutteita. Ainakin oman maani osalta, Puolan osalta näin on eläinten suojelua koskevat kansalliset Euroopan määräykset ovat olemassa, mutta ei ole olemassa mitään tahoa, kansallista instanssia, joka jollain tavalla järjestäisi valvonnan. Esimerkiksi eläinlääkintätoimet, tässä yhteydessä voivat tulla kuvaan mukaan toisaalta sitten Mm, valvontatoimet liikenteessä. Aina silloin tällöin kohteeksi sattuu myös eläinkuljetuksia, mutta varsin vähäisessä määrin. Ja voisikin olla tärkeää, jos jokin instanssi ottaisi hoitaakseen pelkästään näiden kysymysten tarkastelun, eli eläinsuojeluun liittyvät kysymykset. Esimerkiksi Puola on suuri maa ja voitaisiin ajatella, että tällainen instanssi, se voisi tehtävän hoitaa, vaikkakaan se ei välttämättä aiheuttaisi kovin suuria kustannuksia. Melko pienin kustannuksin uskoisin, että tällainen valvontakeskus voitaisiin perustaa. Mutta kun eläinten hyvinvoinnista keskustelemme, ja toisaalta eri maiden järjestelmät, järjestelmissä on eroja, toiset toimivat hyvin, toiset vähän huonommin, joissain ei täytäntöön panna määräyksiä, niin tilanne on sekava, en tiedä. Ehkä tämän mietinnön yhteydessä olisi mahdollista myös tätä aspektia hieman tarkastella, ja pyrinkin tekstissä painottamaan tätä seikkaa, eli kuinka voitaisiin systemaattisemmin järjestää valvontatoimet eläinten hyvinvoinnista puhuttaessa. Kiitos. Podsumowanie. Kiitos tästä loppupuheenvuorosta esittelijälle. Selvää on, että tähän asiaan vielä useaan otteeseen tullaan palaamaan. Tämä on erittäin tärkeä aihe. Muistuttaisin vielä siitä, että tässä on monia eri tekijöitä, eli kompromissin Mm, aikaansaanti ei välttämättä ole ihan helppoa. Mutta nyt kuitenkin on saatu tämä kahden päivän mittainen kokous päätökseen. Ja 19. päivä maaliskuuta pidetään seuraava kokous, joka YMP-kysymyksiä käsittelee. Ja tuolloin varmasti voidaan käydä muutakin mielenkiintoista keskustelua, esimerkiksi eh, tarkastella eh, laajemmin YMPn tulevaisuutta. Kokous tulee varmasti olemaan mielenkiintoinen ja kiitos teille kaikille tämänpäiväisestä.